Colleagues, um, we're going to begin our agenda this morning. Good morning. Kollegat, aloitamme kokouksemme tältä aamulta kohta yksi. Esityslistan hyväksyminen. Jos kukaan ei vastusta, niin esityslista on hyväksytty. Seuraava kohta, puheenjohtajan ilmoitukset. Ensinnäkin kieliprofiili. Tanska, Kreikka, Latvian kieli ja Kroatia valitettavasti eivät ole täällä tänään käytössä. Ja toiseksi, jos voisitte varmistautua siitä, että teillä on äänestyskorttinne mukana. Ja kello 10 meillä on pitkä äänestys tulossa. Pisin tähän mennessä. Joten katsokaa, että teillä on korttinen mukana ja avustajat, olkaa hyvä, ilmoittakaa me pellenne, että ottavat korttinsa mukaan. Toiseksi sitten koordinaattorinen suositusten hyväksyminen säännön 205 nojalla. Esittelijän nimeäminen puheenjohtaja itse. Näin yksinkertaistetun menettelyn kolmeen mietintöön ehdotus, jonka mukaan kumotaan tiettyjä toimia. Vapauden ja turvallisuuden alueella ehdotus päätökseksi kumota tiettyjä toimia poliisiyhteistyössä ja oikeudellisessa yhteistyössä rikosasioissa ja ehdotus asetukseksi, jossa kumotaan tiettyjä säännöksiä poliisiyhteistyössä ja oikeudellisessa yhteistyössä rikosasioissa. Soraya Post SEDstä, oma-aloitteinen mietintö Tranvaliokunnasta, turvallinen pilotoitujen ilmailualusten käyttö, jota tavallisesti nimitetään miehittämättömiksi ilmailualuksiksi siviililmailun puolelta. Ja Liben ad hoc valtuuskuntakoordinaattorit päättivät vaatia yhdeksän jäsenen lähettämistä Turkkiin, Istanbuliin ja New Delhiin, Intiaan vuonna 2015 15 viikolla viisumipaketin lainsäädäntötyön vuoksi. Hyväksyttekö nämä koordinaattoreiden suositukset? Säännön 205 nojalla kyllä. No hyvä, näin. Siirrytään kohtaan kolme joka on oikeudellisen yksikön esitys. Kyseessä on Europolin yhteisen valvontavaliokunnan ja TFTP-sopimuksen tilanne ja kirje Martin Schulzille. Viime kokouksessa me kävimme näkemyksen vaihtoa äh, oikeusasiamies O'Reillyn kanssa, joka koski hänen pääsyään asiakirjoihin, jotka koskevat TFTP asiakirjaa. Tuossa kokouksessa kerrottiin, että Libe-valiokunta oli pyytänyt yks, oikeudellista yksiköltä oikeudellista näkemystä tähän. Ja haluaisimme nyt antaa parlamentin oikeudessa yksikölle puheenvuoron, jotta se voisi esitellä tämän näkemyksen. Edustaja Passos, olkaa hyvä. Um, ähm, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Huomenta teille ja kaikille jäsenille. Minulla oli etuoikeus olla tässä valiokunnassa heti sen jälkeen, kun Lissabonin sopimus astui voimaan, ja selitin sen uusia säädöksiä, kun käsittelitte ensimmäistä SWIFT-sopimusta, jonka parlamentti torjui tämän valiokunnan suosituksesta. Nyt tilanne on toinen, mutta tämä toinen SWIFT-sopimus, jota vielä kutsutaan tällä nimellä eikä ksi. eli aluksi muutama sana taustasta ja sitten nämä kolme pääkysymystä – tässä on nyt viisi kysymystä kaiken kaikkiaan, mutta kolme niistä on tärkeämpiä. Ja ajan säästämiseksi keskityn näihin kolmeen tärkeimpään. Vuonna 2010 EU solmi SWIFT-sopimuksen Yhdysvaltojen kanssa, ja näin EU toimittaa rahoitustietoja Yhdysvaltoihin. Ja artikla 4 tästä sopimuksesta – antaa Europolille tehtäväksi tarkistaa, ovatko Yhdysvaltojen viranomaisten pyynnöt sääntöjen mukaisia. Edustaja Intfeld on pyytänyt Europolin asiakirjoja nähtäväkseen ja tämän erityiskertomus, jossa on luottamuksellista tietoa, joka on peräisin Yhdysvalloista – mutta se on tosiaan luokiteltu salaiseksi. Yhdysvallat ei suostu antamaan näitä tietoja, joten Europol ei ole antanut Intfeltille pääsyä näihin asiakirjoihin. Koska Europol kieltäytyi, Intfelt otti yhteyttä oikeusasiamieheen, joka käynnisti tutkimuksen. Ja siinä tarkistettiin, onko Europol soveltanut omia sääntöjään oikealla tavalla, mitä tulee asiakirjojen saatavuuteen. Toinen syyskuuta 2014 oikeusasiamies pyysi saada nähdäkseen tämän erityiskertomuksen, mutta tästä kieltäydyttiin, koska Yhdysvaltojen viranomaiset eivät antaneet lupaa paljastaa asiakirja oikeusasiamiehelle. Näissä olosuhteissa oikeusasiamies ei ole voinut varmistaa, onko kertomuksen sisältö sellainen, että on oikeutettua olla antamatta sitä nähtäville, ja oikeusasiamies päätti tutkimuksen. Hän lähetti kirjeen parlamentin puhemiehelle ja selitti, miksi tutkimus on päätetty. Ja hän ehdotti kirjeessä, että parlamentti voisi katsoa, että monet tähän asiaan liittyvät kysymykset – Esimerkiksi se, voidaanko sopia järjestelyistä ulkomaisen hallituksen kanssa, joka heikentää mekanismeja, jotka on perustettu EUn perustamissopimuksissa. Eli puheenjohtaja, tämä on oikeudellisen yksikön vastaus. Teillä oli viisi kysymystä ja jos teille sopii, niin keskityn kolmeen seuraavaan. Ensinnäkin, tarvitaanko alkuperäistahon lupaa aina vai ei? Ja toinen kysymys liittyy teknisiin seikkoihin, jotka liittyvät SWIFT-sopimukseen, ja voidaanko niiden pohjalta evätä pääsy näihin asiakirjoihin, kun kyse on oikeusasemiehestä tai parlamentin jäsenistä. Sitten tämä kolmas kysymys, eli onko oikeusasemiehellä aina oikeus saada nähtäväkseen luottamuksellisia asiakirjoja voidakseen hoitaa tehtävänsä? No ensimmäisestä kysymyksestä, eli tarvitaanko alkuperätahon lupaa aina? Meidän täytyy nyt tehdä ero alkuperätaho ja sitten tämän asiakirjan luonteen välillä. Jos ajatellaan kolmatta osapuolta ja sitten luottamuksellista asiakirjaa, niin vastaus on kyllä. Etukäteislupa on tarpeen ennen kuin asiakirja voidaan julkistaa. Ensinnäkin artikla 46 Europolin päätöksestä ja artikla 12 neuvoston päätöksestä maaliskuulta 2011 koskien turvallisuussääntöjä koskien luottamuksellista tietoa artikla 46 määrittelee, että Europol soveltaa turvallisuusperiaatteita ja standardeja, jotka on määritelty neuvoston turvallisuusasetuksessa liittyen EUn luottamuksellisiin tietoihin. Eli neuvoston päätös johtaa siihen, että näitä sääntöjä tulee soveltaa. Artikla 12 neuvoston päätöksestä on hyvin selkeä liittyen alkuperätahon lupaan. Siinä on todettu, että jos alkuperätaho luottamuksen tiedon osalta, joka halutaan nähtäville, jos se ei ole neuvosto, neuvoston pääsihteeri pyytää alkuperäistaholta kirjallista lupaa julkistaa tiedot. Eli tämä koskee myöskin Europolia, koska tämä on myöskin Europolin päätöksessä artiklassa 46. Eli Europolin pitää pyytää tahon lupaa, eli tässä tapauksessa Yhdysvalloilta, ennen kuin kyseinen asiakirja voidaan julkistaa. Eli tämä oli ensimmäinen kysymys. Sitten toinen kysymys liittyy teknisiin kysymyksiin SWIFT-sopimuksesta. On mainittu artiklassa 4 kohdassa yhdeksän. Siinä on todettu, että osapuolet yhdessä koordinoivat teknisiä kysymyksiä, joita tarvitaan Europolin tarkistusprosessissa. Ja osa näistä teknisistä kysymyksistä on kohta D, jossa on todettu, että Yhdysvaltojen toimittamia tietoja ei saa jakaa jäsenvaltioiden tai muiden tahojen kanssa ilman erillistä kirjallista lupaa Yhdysvaltojen viranomaisilta. No, me olemme katsoneet näitä teknisiä kysymyksiä ja tulleet siihen tulokseen, että kyseessä on hallinnollinen järjestely, joka ei ole laillisesti sitova. Komissio teki näitä järjestelyitä ainoa menettely EU-lainsäädännössä, mitä tulee kansainvälisiin sopimuksiin, jotka ovat laillisesti sitovia, niin silloin käytetään menettelyä, joka on artiklassa 2.18, eli parlamentti yleensä sitten hyväksyy ja neuvosto vie sopimuksen päätökseen. Näitä teknisiä seikkoja ei voi pitää oikeusperustana – Europolin kieltäytymiselle, mutta näin kuitenkin tapahtui, kun lukee tämän oikeusasemien päätöksen. Meille ne eivät ole sitovia, ja jos siinä vaaditaan tämä alkuperäistahon lupa, tämähän on käsittääkseni yleinen periaate, niin silloin voidaan soveltaa tätä periaatetta Nämä tekniset kysymykset ovat pelkästään hallinnollinen sopimus, jotka eivät ole oikeudellisesti sitovia. No niin sitten viimeinen kysymys, puheenjohtaja. Kaikkein tärkein. Se liittyy oikeusasiamiehen valtuuksiin. Eli kysymys viisi näistä viidestä kysymyksestä. Eli onko oikeusasemiehellä aina oikeus saada käsinsä luottamuksellisia asiakirjoja voidakseen kunnolla hoitaa työnsä. No, tässä tapauksessa kyse on siitä, olisiko Europol voinut evätä oikeusasimieheltä pääsyn tähän raporttiin, koska Yhdysvallat ei antanut siihen lupaa. On totta, että tämä ei ole sama asia kuin kansalaisten pääsy näihin asiakirjoihin. Tärkeä ero on se, että oikeusasia miehellä on vaitiolovelvollisuus. Eli tällainen erityisoikeus oikeusasiamiehellä kyllä on, mutta hänellä on vaitiolovelvollisuus, eli tätä asiakirjaa ei julkisteta. Mutta vaikka tilanne onkin erilainen nyt, kun katsotaan sitä, onko oikeusasemilla aina oikeus pääsy näihin luottamuksellisiin asiakirjoihin, niin tulimme johtopäätökseen, että oikeusasemiehen oikeus saada näitä asiakirjoja ei ole ehdoton. Se on tietysti oikeus, jota yleensä EUn toimielinten tulee noudattaa, mutta poikkeuksia saattaa olla. Tulimme tähän johtopäätökseen kolmesta syystä. Ensinnäkin oikeusasemiehen työjärjestys. Siellä on todettu, että EUn toimielinten ja tahojen pitää toimittaa oikeusasiamiehelle tiedot, joita hän on pyytänyt, ja hänen pitää saada käsinsä asiaan liittyvät asiakirjat. Luottamuksellinen tieto edellyttää, että noudatetaan toimielinten turvallisuussääntöjä. Ja tämä viimeinen virke on tärkeä, kun ajatellaan tätä kysymystä. Meidän käsittääksemme tämä tarkoittaa, että tiettyjä rajoituksia oikeusasemiehelle saattaa olla johtuen Europolin turvallisuussäännöistä. Ja velvollisuus noudattaa turvallisuussääntöjä on vielä selkeämpi ranskankielisessä toisinnossa. Eli sielläkin on todettu, että että luottamuksellisten tietojen saanti riippuu turvallisuussäännöistä, jotka ovat voimassa kyseisessä toimielimessä. Eli täällä oli, tämä oli ensimmäinen perusta sille, että oikeusasemien oikeudet eivät ole ehdottomia. Sitten artikla 46 Europolin päätöksestä Siinä on todettu, että Europolin täytyy soveltaa turvallisuusperiaatteita ja standardeja, jotka on määritelty neuvoston säädöksissä. Ja sitten kolmanneksi artikla 12 neuvoston päätöksestä liittyen turvallisuussääntöihin koskien EUn luottamuksellisia tietoja. Ja tässä artiklassa on selkeästi todettu, että alkuperätahon kirjallinen lupa on tarpeen, kun tiedot eivät ole peräisin neuvostosta, ja tässähän kyseessä on kolmas valtio, eli Yhdysvallat. Eli näiden kolmen seikan johdosta katsomme, että poikkeukset ovat mahdollisia, mitä tulee oikeusasimiehen oikeuteen saada käsiinsä luottamuksellisia asiakirjoja EUn toimielimiltä ja elimiltä. Kiitos. Um, Kiitoksia. Edustaja Passos. Sofie Netfeldt on ainoana pyytänyt puheenvuoroa. Haluaako joku muu käyttää puheenvuoro, jolle ei? Diastemeera myös. Ja Cornelia Ernst. Näin. Sofie ensin. Uh, thank you, Chair, and, and uh, thanks to... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitäisin herra Pasusta heidän tekemästään raportista. Minulla on kyllä vieläkin pari kysymystä. Ihan ensimmäinen kysymys koske asiakirjan sisältöä, koska mehän puhumme siitä, ilmoita, ilmoitetaanko tieto vai ei. Mitä, entä sitten tällainen osittainen ilmoitus, koska jos vain koko asiakirja luokitellaan salaiseksi, koska siellä on ehkä sellaisia lauseita, jotka liittyvät materiaaliin, jota on tullut USAsta, niin mielestäni Se on liiallista salaiseksi luokittelua, mutta minulla on muutama periaatteellisempikin kysymys. Alan hiukan tässä ihmetellä ja miettiä, onko teidän arviointinne oikea ja mitä välineitä meillä on jäljellä valvoa sitä, miten kansainvälisiä sopimuksia sovelletaan, koska pääasiassa käytännössä toinen osapuoli USA, mutta toisella kertaa se voi olla Venäjä, jos tehdään sopimuksia Venäjän, Kataaren kanssa, PNRstä Arabiemiraattien kanssa. Miten me sitten valvomme soveltamista näissä sopimuksissa? Ja sitten toinen periaatteellisempi kysymys vielä. Kuka äh, valvoo asiakirjojen salaisiksi luokittelemista. Ehkä näissä asiakirjoissa ei ole yhtään mitään mielenkiintoista, mutta meillä ei ole minkäänlaista keinoa ottaa tästä selvää. Olen käynyt pari kertaa tuomioistuimessa ja voi mennä kyllä uudestaankin, vaikka hiukan väsyn ja ehkä hekin väsyvät nä- näkemään minun naamaani, mutta tämä nyt näyttää olevan ainoa tapa, joka on jäljellä Euroopan kansalaisilla kyseenalaistaa tätä. Ja sitten minulla oli epävirallinen keskustelu pari viikkoa sitten USAn suunnittelijan kanssa. Hän sanoi, älä nyt edes vaivaudu, koska eivät edes, ei edes tuomioistuin Euroopassa saa näitä asiakirjoja, jos me emme halua. Ala nyt todellakin ihmetellä mitä oikeuksia meillä oikein Euroopan kansalaisena enää on ja miten on mahdollista, että kolmannet maat, vaikka ovat ystävällisiäkin, mutta joskushan ne eivät aina ole ystävällisiä maita, niin ne määrittelevät oikeus, oikeuskäytännön tuomioistuimessa Euroopassa ja myös jopa oikeusasiamiehen valtuuksia. Minä olen todella järkyttynyt tästä ja tämä vain korostaa, miten kun viime kerralla hyväksyimme mietin vuosista avoimuudesta, niin me todella kipeästi tarvitsemme välineitä, joilla voimme valvoa asiakir- valvoa asiakirjoiden salaiseksi luokittamista ja voimme haastaa myös niitä tuomioistuimen ei pitäisi, tuom, Euroopan tuomioistuimen menon ei pitäisi olla ainoa keino meille toimia. Mitä tulee oikeusasiamiehen toimivaltuuksiin, uskoakseni hän itse voi tämän kyllä kiistää. Se on hänen tehtävänsä. Minua todellakin kiinnostaisi tietää, minkälaiset nämä turvallisuussäännöt on. Minulla on vieläkin sellainen vaikutelma, vaikka en ole tätä asiakirjaa nähnyt, jonka, josta puhumme pitää vain uskoa siihen, mitä tekijät meille sanovat. Tämä on tällaista valtapeliä pikemminkin. Euroopan parlamentti ja oikeusasiamies saavat kuulla, mikä niiden paikka on, eikä todellakaan suojella eh, elintärkeitä etuja. En pidä tästä pelistä kovinkaan paljon. Ja uskon, että meillä on myös aivan erityinen suhde oikeusasiamiehen. On meidän etujemme mukaista myös varmistaa, että oikeusasiamiehen toimivaltuudet ja parlamentin oikeudet ovat sellaisia asioita, että niitä ihan miten vaan turhanpäiden rajoiteta ja haluaisin myös saada jonkun verran ohjeistusta oikeusyksiköltä siitä, miten aiomme varmistaa sen, että meillä on kunnolliset valvontamekanismit, koska alan tulla hiukan epätoivoiseksi. Ei voi olla niin, että yhden kansalaisen pitää mennä Euroopan tuomioistuimeen saakka. Me tarvitsemme kunnolliset valvontametodit parlamentille. Kiitos. Thank you. Mr. Diaz de Mera. Kiitoksia edustaja Diastemera. Yes. Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla on kaksi kysymystä. Ensinnäkin arvioin vähän tätä oikeudellisen yksikön vastausta. Ja sitten halusin, halu- sanoa Sofille jotain. Ehkä tästä voi olla hyötyä, mitä aion sanoa. No nämä oikeudellisen yksikön tiedot Eli tähän tarvitaan tämän alkuperätahon lupa. Eli tässä tarvitaan lupaa, jotta saa näitä asiakirjoja nähtäväksi. Ja tässä on puhuttu neuvoston päätöksen artiklasta 46, joka on tässä oikeusperusta, ja sitten artikla 12, jotka liittyy luottamuksellisiin tietoihin. No, tässä on viitattu myöskin siihen, että nämä tekniset SWIFT-sopimukseen liittyvät kysymykset ovat aika hauraita, eli ne eivät riitä perustaksi, eivät pääsy näihin tietoihin. Mutta sitten tämä kolmas osio, eli oikeusasiamiehen oikeudet. Siitähän on todettu, että hänen oikeutensa ovat kuitenkin rajallisia. Tästä on mainittu artiklassa 3.2. Ja sitten Sofi, kuule, meidän täytyy nyt muistaa, että tällä hetkellä olemme nyt lainsäädäntövaiheessa, jossa meidän täytyy saada kunnellinen asetus Europolille, joka vahvistaisi oikeus perustaa paremmin kuin neuvoston päätös, joka tällä hetkellä toimii oikeusperustana. No, sitten tämä uusi Europol-asetus sisältää parlamentin valvonnan ja me työstämme juuri tätä parlamentin valvontakysymystä. Ja jos saamme aikaan, ja uskon, että se, tämä onnistuu, eli saamme aikaan tämän asetuksen, ja meidän täytyy toimia aktiivisesti valvonnassa, niin tämä ehkä voisi osittain tyydyttää sinun toiveitasi, jotka ovat ihan kohtuullisia, mutta tässä on kuitenkin raja, eli kun kyse on valtion turvallisuudesta, valtion salaisuuksista tai muuta. Itse olen ollut pitkään Espanjan parlamentissa ja senaatissa. Ja varmasti myöskin Alankomaissa on sama tilanne. Eli mitä tulee näihin valtion salaisuuksiin, siellä näitä tietoja eivät käsitelle kaikki poliittiset ryhmät, mutta siellä voidaan kuitenkin saada nähtäväksi hyvin paljon tietoja, jotka liittyvät valtion turvallisuuteen, mutta ei kuitenkaan kaikkia tietoja. Eli lopuksi vas, osittainen vastaus ehkä löytyy tästä valvontakomiteasta, joka sitten perustetaan tämän uuden asetuksen myötä. Could I mention, Mr. Diaz that... Voisinko mainita Diaz de Mara, tämähän on tärkeä osa Europol-säännöstä, mitä te teette, ja viime Riian neuvostokokouksessa sanottiin, että neuvoston tulisi nopeuttaa työtä tässä suhteessa, ja se on kyllä hyvä mainita. Eli että tämä avoisuusosa on tärkeä osa, joka täytyy ottaa huomioon. Kiitoksia, että mainitsitte sen. Ja viimeinen puhuja, Cornelia Ernst. Vielen Dank, Claude. Kiitoksia. No, jos kansalaiset kuulevat tämän, miten täällä toimitaan, niin he varmaan miettisivät paria kysymystä. Esimerkiksi, kuinka pitkälti saamme näitä tietoja varsinaisesti käyttöömme. Ihan tavallisia tietoja. Siis tässä on kyse nyt luottamuksellisesta tiedosta ja tämä on ihan ymmärrettävää, mutta on myöskin tietoja, jotka eivät ole luottamuksellisia. Ja tämä luottamuksellisuus on täysin mielivaltainen kysymys. Ja tämä on käsite, jota käytetään Yhdysvaltoihin liittyvissä kysymyksissä automaattisesti. Ihan sama, mistä on kysymys. Jos on asiakirja, jossa käsitellään Yhdysvaltoja, niin se on heti sitten luottamuksellinen. Tämä on mielestäni täysin mielivaltaista ja kukaan ei osaa tätä selittää. Eli meidän täytyy nyt yrittää selittää kansalaisille, että meillä on Europol-asetus, joka on tärkeä. Europol on mielestäni erittäin tärkeä ja haluaisin saada sille kunnollisen asetuksen. Emme me Europolia vastusta. Mutta miten voidaan tehdä tällainen asetus, jossa parlamentaarinen valvonta siinä muodossa, kun me sen haluaisimme, niin miten, jos se ei toteudu? Ja jos viime kädessä emme saa mitään tietoja käyttöömme. Tässä nyt yritetään vähän niin kuin huijata kansalaisia, jos tässä vain sanotaan, että tämä nyt vain on näin. Mielestäni luottamuksellisuus on tähän mennessä ollut täysin mielivaltaista, ja haluaisin tietää näistä periaatteista hiukan enemmän, eli miten tässä menetellään. Ja jos edes oikeusasiamies ei pysty saamaan näitä tietoja käsinsä, tässä on paljon tietoja, paljon luottamuksellisia tietoja, niin miten voi olla niin, että oikeusasiamies pitäisi tehdä työtään, vaikka hän ei saa näitä tietoja nähtäväkseen? Eli voin ihan sanoa, että tässä on se riski, että parlamentin oikeus saada tietoa ei tässä toteudu. Itse tulen Saksenin osavaltiosta Saksasta, ja siellä on mahdollisuus saada luottamuksellisia tietoja nähtäväksi vaikka jossain suljetussa huoneessa. Tällaista menettelyä en voi hyväksyä, ja mielestäni tämä heikentää myöskin luottamustani siihen, mitä teemme. Ja itse olen kyllä vakuuttunut eurooppalainen, mutta millä tavalla voimme kertoa kansalaisille tällaisesta Täytyy muistaa, että Euroopassa euroskeptisyys koko ajan vahvistuu. Thank you, Cornelia. Um... Kiitoksia, Cornelia. Minä täytyy nyt päättää tämän kohdan käsittely, koska tuota, äänestysaikaa ei voida lykätä eteenpäin. Minä täytyy siirtyä käsittelemään seuraavaa tärkeää kohtaa. Haluaisin vain sanoa, että Sofia haluaisi nopeasti vielä palata tähän ja sitten myöskin nopeasti vielä oikeudellista yksiköltä vastaus, Sofi. Niin, 20 sekuntia vain. Halusin vain tietää, että onko oikeudellinen yksikkö Yhdysvaltain valtuuskunnan kanssa samaa mieltä, että se voi samalla tavalla rajoittaa Euroopan tuomioistuimen, yhteisen tuomioistuimen pääsyä tähän asiakirjaan ja selventää tätä luokitusta. Jos näin on, niin silloin meillä on tasan nolla mahdollisuutta ö, kyseenalaistaa tätä luokitusta. Kiitoksia sanoi puheenjohtaja. Vielä hyvin lyhyesti oikeudellinen yksikkö. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä puhun hyvin lyhyesti. Halusin vain vakuuttaa edustajien Feltille sitä, että, että emme ole suinkaan väsähtäneitä teihin Päinvastoin annatte meille ajatuksen aihetta ja täytyy kyllä todeta, että edustaja Hautalan kanssa yhdessä olette saaneet aikaiseksi paljon edistystä tässä asiakirjan julkisuuskysymyksessä. No sitten vastauksena kysymyksiinne. Olette aivan oikeassa tässä. Osittaisessa julkistamiskysymyksessä. Ja tämä eli voi tehdä kaksi asiakirjaa. Yksi, joka sisältää alulle saattajan sisällön ja toisen ilman sitä. Ensimmäinen osa asiakirjasta ei ole mitään syytä, miksi siihen tarvitsisi mitään lupaa pyytää. Minun mielestäni se on oikeudenmukainen tapa päästä näistä vaikeuksista yli. Teidän muut kysymyksenne ovat monimutkaisempia. Millä tavalla valvotaan kansainvälisten sopimusten luonnetta ja millä tavalla kyseenalaistetaan luokittelu. Minusta meidän täytyy mennä näihin kansainvälisiin sopimusneuvotteluihin, jotta tästä saataisiin tie- tietoa, sillä kansainväliset sopimukset ovat olemassa EU-lainsäädännön nojalla ja ne ovat sen yläpuolella artikla 216 kohdan 2 mukaisesti. Eli kun meillä on tällaisia kansainvälisten sopimusten mekanismeja, jotka tarjoavat parlamentille mahdollisuuden saada parempaa valvontaa, niin mielestäni se on ehdottomasti hyvä ajatus. Viimeisestä kysymyksestänne, joka koskee tuomioistuinta. Tuomioistuinhan ei vaadi periaatteessa tiettyä asiakirjaa itselleen. Se ei ole sen tehtävä. Se, mitä se tekee, että on, että se päättää toimielimen tai muun elimen säännöksen oikeudellisuudesta. Europol tapauksessa nyt on tällaista oikeudellista valvontavaltaa mahdollisuutta. Eli jos sellaista pyydetään niin, ja Europol kieltäytyy, niin silloin ehdottomasti asia voidaan vetää oikeuteen. Lisäksi haluaisin kiittää näistä kysymyksistä, joita tietysti Meera ja Cornelia Ernst esittivät. Nämä eivät ole suoraan minulle nämä kysymykset, joten päätän tähän ja kiitän kovasti kysymyksistä ja siitä, että viitsitte kunnolla. Thank you very much, Mr. Passos. Um... Kiitoksia, edustaja Passos. Tässä oli todellakin tärkeitä asioita, jotka otan esille myöskin sitten koordinaattorin kanssa Europol-kohdat ja muut ja myös nämä kollegoiden esille ottamat kysymykset käsittelemme sitä koordinaattoreissa ja palaan sitten näistä avoimuuskysymyksistä myöhemmin tähän asiaan. No niin kollegat, nyt siirrytään seuraavaan kohtaan. Barbara tässä vieressä pystyy johtamaan puhetta hetkeksi. Esittelijä Grisbeckin siirtymisolettamaan liittyvä kysymys. Tietän, että, että tämä on osa direktiivipakettia ja rikoslainsäädäntöä, joka sisältää oikeuden asianajajan. Ja johdantona tähän tärkeän asiaan, joka liittyy rikosoikeuteen, halusin muistuttaa komission ehdotuksesta. Ehdotus, esitetään, ehdotus esitettiin 2013, jonka mukaan Liben työasiakirja esitettiin ja sitten tänään esittelijämme Griesbeck esittää myöskin mietintöluonnoksen, jonka seurauksena käydään keskustelua. Tarkistustehtämisen aika on 13. helmikuuta kello 12. Näin pyytäisin Natalita esittelemään tämän mietintönsä nyt aamulla. Claude. Kiitoksia Claude. Ensinnäkin ihan nopeasti kerron hiukan tästä kontekstista ja kerron, että minulle on ollut suuri ilo tehdä työtä usean kuukauden ajan. Olen tavannut monia, olen tutustunut kirjallisuuteen, olen tehnyt tämän mietinnön direktiivistä, direktiivistä, joka koskee syyttömyysolettamaa. Niin kuin Claude muistutti, tämä kuuluu prosessioikeudelliseen pakettiin, jonka komissio esitti marraskuussa 2013, ja se sisältää kolme direktiiviehdotusta. Yksi koskee oikeudenkäytön yksi prosessuaalisia oikeuksia lasten kohdalla ja kolmas teksti sitten syyttömyys Nämä ovat tekstejä, joiden kautta joka tapauksessa näin toivotaan, että voidaan viedä kunnolla loppuun Euroopan unionin puolustusoikeudelliset kysymykset loppuun ja näin koko EU:ssa kyseessä ovat avainvälineet minun mielestäni, mutta uskon, että varsinkin komission mielestä, jotta voidaan taata oikeudenmukainen oikeudenkäynti kaikkialla unionissa, voidaan ehdottomasti noudattaa puolustautumisoikeutta, niin kuin Tämä kaikki taataan perussopimuksessa, perusoikeuskirjassa ja Euroopan ihmisoikeusyleissopimuksessa, niin kuin jokainen tietääkin. Tässä mielessä luonnollisesti olen tyytyväinen direktiiviehdotuksesta, jonka komissio on tehnyt syyttömyysolettamasta, koska tässä on kyse perusoikeudesta, aivan erityisesti olennaisesta periaatteesta, että voidaan välttää sattumanvaraisuus, mielivaltaisuus, väärinkäytökset rikosoikeudellisissa kysymyksissä. Se on periaate, johon liittyy oikeus oikeudenmukaisen oikeudenkäyntiin. Tämä direktiiviehdotus on vieläkin tärkeämpi, koska voidaan todeta tällä hetkellä vieläkin ja ihan liian useinkin sellaista, että tietyissä jäsenvaltioissa EU:ssa on jonkinlaista murentumista, mitä tulee syyttömyys olettamaan, ja joskus vähennetään syytettyjen oikeuksia. Komissio on hyväksynyt omassa tekstissään vähän minimalistisen lähestymistavan ja tässä ehdotuksessa ollaan siis, ei mennä ihan tarpeeksi pitkälle, joitakin säädöksiä voidaan parantaa ehkä erityisesti sellainen, missä mainitaan se, että viranomaiset voivat, voivat käyttää painostamista saadakseen todisteita ja ehdotetaan joukkoa tarkistuksia, esimerkiksi 42 ja monia muutoksia tähän alkuperäiseen ehdotukseen, jossa pyritään yleiseen tavoitteeseen ja antaa täysin suurempi suoja epäilylle, jotta voitaisiin harmonisoida eurooppalaisia normeja ja sääntöjä. Lyhyesti suurin piirtein viisi suuntaviivaa, joita ehdottaisin tässä mietinnössä. Ensinnäkin haluan täsmentää sovellusaladirektiivissä. Sen sovellusala ensimmäinen kohta direktiiviä pitää soveltaa henkilöihin, myös luonnollisiin henkilöihin, koska luonnollisia henkilöitä pitää kohdella samalla tavalla. Anteeksi, oikeushenkilöitä pitää kohdella samalla tavalla kuin luonnollisia henkilöitä. Toiseksi direktiivi koskee henkilöitä, joita on kutsuttu todistajiksi ja heistä saattaa tulla myös itsestään epäiltyjä kuulustelun aikana. Sitten toiseksi, aina koskien tätä direktiivin sovellusalaa, niin mitä tulee väliaikaisen sovellusalaan, ehdottaisin, että tätä sovelletaan heti silloin, kun henkilöä epäillään jostakin, ja näin kaikissa vaiheissa menettelyä, kunnes lopullisesti oikeudenkäynti päättyy. Mitä tulee materiaaliseen puoleen, direktiiviä pitäisi soveltaa silloin, kun kiista liittyy rikosoikeudellisiin kysymyksiin, niin kuin on määritelty oikeuden lainsäädännössä. Sitten artikla 4 direktiivissä se on perustavanlaatuinen säädös, jolla suojellaan epäiltyjä henkilöitä tai syytettyjä henkilöitä liian aikaisen syyttöksi julistamisia vastaan. Kuitenkin minimalistinen tekstimuoto tällä hetkellä ei tarpeeksi anna tällaista suojaa ja ehdottaisin tässäkin, että täsmennettäisiin artiklan sisältöä Samoin henkilöt ja viranomaiset, joita koskee tämä kielto, ehdottaisin myös, jäsenvaltiot pyrkisivät vält- eivät rikkoisi syyttömyysolettamaan vastaan Joskus mediakin voi syyllistyä tähän. Tietysti aina pitää noudattaa ilmaisuvapautta, joka medialla on. On paljonkin puhuttu tästä esittelijöiden kanssa eri tapaamisissa ja erityisesti kuulemisen yhteydessä, joka pidettiin täällä valiokunnassamme. Ja on aika paljonkin hiljattaisia esimerkkejä näistä vaaroista ja uhista jotka rikkovat syyttömyysolettamaa vastaan tällä tavalla. Sitten kolma, kolmas tärkeä kysymys. Syytteet ta- todistetaakka kuuluu syyttäjälle, se on suuri periaate, ja kaikki mahdollinen epäily, mitä tulee henkilön syyllisyyteen, pitäisi laskea hänen edukseen. Tässä sovelletaan indubio pro reo-periaatetta ja pitäisi kääntää todistetta tässä artiklassa. Se on aika vaarallinen ja vaikea hyväksyä tätä, koska tässä rikottaisiin kyseistä indubie pro reo periaatetta vastaan neljäs suuntaviiva halusin omien ehdotukseni kautta vahvistaa säädöksiä, jotka liittyvät oikeuteen vaieta tai että se sy- ö, todistaa itseään vastaan eikä tarvitse tehdä yhteistyötä. Tämä on olennaisen tärkeää ja komission ehdotus juuri täsmentääkin hyvin tämän, että se, jos on vaikenee, se ei tarkoita sitä, etteikö se olisi rikollista, mutta kuitenkin tuomari ei voi vetää mitään johtopäätöksiä syytetyn hiljaisuudesta vaikenemisesta, mitä tulee hänen syyllisyyteensä. Komissio ehdottaa sellaista sääntöä, että todisteita ei hyväksytä tällöin, ei tässä ei kuitenkaan mene niin pitkälle, ja tämä on yksi sellainen kohta, joka minulle on tärkeä. Kaikki todisteet, jotka on saatu, ja samalla on rikottu sitä oikeutta, että tarvitsee todistaa itseään vastaan tai, tai voi vaieta, niin silloin nämä todisteet pitää hylätä, niitä ei voi hyväksyä. Se on tärkeä periaate. Sitten viides suuntaviiva tässä lopuksi vielä oikeus olla läsnä omassa oikeudenkäynnissään todella perustavanlaatuinen kysymys syyttömyys, olettamassa. Direktiivissä ehdot, se, mitä direktiivissä sanotaan, niin on mahdollista vielä parantaa olemassa olevaa suojelua. Ja jos oikeudenkäynti tapahtuu syytetyn poissa ollessa, jos se on sallittua, niin niitä logistikin näitä pitäisi rajoittaa minimiinsä. Vielä lopuksi olen iloinen siitä, että direktiivi on lyhyt, selkeä ja että se käsittelee perusoikeuksiemme suojelua ja toivon, että me yhdessä sitten tietysti onnistumme laatimaan mietinnön, joka pysyy selkeänä, vahvana tekstinä, jossa parlamentista esittää kunnianhimoisen kantansa, jotta voidaan helpottaa jatkotyötä neuvoston kanssa sitten. Kiitän teitä ja tulen tietenkin panemaan merkille teiltä tulevat ehdotukset jatkotyössä. Kiitoksia, puheenjohtaja. Ja nyt sitten Kiitos, Natali. Tämä oli hieno koreografia, kun palasin paikalleni. Pyydän anteeksi, että en kuullut tätä koko keskustelua, mutta tässä oli kiireellinen asia. Kiitos Barbara, että hoidit puheenjohtajan tehtäviä. No niin, sitten ava- aloitamme keskustelun. Ei kun ensin vielä komissio. Olivier Tell ilmeisesti, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Komission nimissä haluaisin lämpimästi kiittää Grisbeckiä ja haluaisin onnitella häntä mietintöluonnoksesta, joka liittyy komission ehdotukseen, jossa on kaksi osiota, eli syyt syyttömyysolettama ja oikeus olla läsnä rikosoikeuden käyneessä. No, syyttömyysolettama on asia, jota on ehdottomasti noudatettava, jotta voidaan noudattaa oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin periaatteita. Eli komissio suhtautuu erittäin suotuisasti tähän mietintöön ja haluaisimme, ja tämä vahvistaa komission ehdotusta. Komission ehdotus ei rajoitu pelkästään keskeisiin oikeuden käyttö, käytänteisiin. Tämähän on jo käynnissä, jotta voitaisiin antaa enemmän tehokkuutta jäsenvaltioiden toiminnalle. Ja me menemme pidemmälle kahdessa asiassa. Ensinnäkin, mitä tulee oikeuteen olla vaiti ja oikeuteen olla todistamatta itseään vastaan – kaikki todisteet, jotka on saatu rikkomalla oikeutta vaieta, pitää periaatteessa hylätä. Ja toinen uutuus tässä komission ehdotuksessa on se, että määritellään minimimormit liittyen oikeuden olla läsnä oikeudenkäynneissä. Ja puheenjohtaja korostaisin vielä, että komissio haluaa tehdä läheistä yhteistyötä esittelijän ja kansalaisvapauksien valiokunnan kanssa, jotta voisimme mahdollisimman nopeasti hyväksyä tämän tekstin, joka suojelee henkilöitä. Ja totta kai olemme valmiita tekemään yhteistyötä hyvin avoimessa hengessä näiden säädösten osalta, jotka ovat komission ehdotuksessa. Kiitos. Thank you, and thank you for being... Kiitoksia, että puhuitte lyhyesti. Sitten vielä neuvosto. Täällä on neljä puheenvuoropyyntöä ja kymmentä yli kymmenen alkavat äänestykset, eli pyytäisin, että kaikki puhuvat lyhyesti. Seuraavaksi neuvosto, olkaa hyvä. Uh, thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja puheenvuorosta. Rova Gresbeck, kiitoksia tästä mietintöluonnoksesta, jota nyt käsittelemme. Kuten te tiedätte, neuvosto on tutkinut komission ehdotusta syyttömyysolettamasta ja oikeudesta olla läsnä omassa oikeudenkäynnissään viime vuoden toisella puolella Italian puheenjohtajakaudella. Kun keskusteltiin neuvostossa, kävi ilme, että suuri enemmistö jäsenvaltioista suhtautuu varsin myönteisesti komission ehdotukseen ja puoltaa sitä, että direktiivi hyväksyttäisiin. Kuitenkin neuvosto on sitä mieltä, että joitakin muutoksia pitäisi tehdä tekstiin. Teksti, josta, joka hyväksyttiin neuvostossa joulukuussa ja panin mielelläni merkille, että monet Rova Gresbekin ehdotukset ovat ihan samansuuntaisia kuin neuvoston, neuvostossa. Esimerkiksi jos on kappale 17, neuvostokin oli sitä mieltä, että tämä ei ole ihan onnistunut teksti. Tässä Rova Gresbeck ehdottaa sitä, että poistettaisiin tämä neuvosto samanaikaisesti laati tekstin uudelleen ja nyt meillä on uusi johdatosan kappale 28 samanaikaisesti, niin kuin Rova Gresbeck jo mainitsi on yksi aspekti, jossa kuulemme hiukan eri suuntiin. Tässä tosiasiassa on kysymys, neuvosto on tässä hiukan eri mieltä. Tosiaan äh, on sitä mieltä, että tietyissä tapauksissa on jo todisteita, jotka on saatu muilla keinoin ja tuomioistuimen pitäisi voida ottaa huomioon se seikka, että epäilty tai syytetty on pysynyt hiljaa eikä ole antanut mitään lisätekijöitä, joka voisi johtaa johonkin toisen johtopäätökseen kuin mitä, mihin on päädytty todisteiden pohjalta, jotka on saatu muilla keinoin. Mutta Halusin vain ottaa nämä kaksi asiaa esille, mutta yleisesti ottaen esittelijän ja neuvoston lähestymistavat ovat varsin lähellä toisiaan. Ja näin ollen olenkin sitä mieltä, että kolmen toimielimen pitäisi voida aika sujuvasti tehdä hyvää yhteistyötä, jotta saadaan sitten lopputulokseksi äh, konkreettinen teksti aikataulussa. Kiitoksia. Thank you very much. And, uh... Kiitoksia. Ja hyvät kollegat, Birgit Zippel ensimmäisenä. Dank, Herr Kiitoksia puheenjohtaja. Erityisesti haluaisin kiittää esittelijää Grisbeckia. Hän on laatinut hyvin kattavan mietinnön ja siellä on tosiaan jo monia asioita, joista varjoesittelijät olivat puhuneet. No, tässä mietintöluonnoksessa on mukana tietysti komission ehdotus tämä nyt ei ehkä ole soveltuva takamaan minimistandardeja. Tässä on epämääräisiä sanamuotoja, poikkeussäätelyä, ja tämä saattaa sitten johtaa oikeastaan siihen, että jäsenvaltiot saavat mahdollisuuksia myöntää lisäoikeuksia, ja tämä täytyy kyllä vielä selvittää. Sitten soveltamisalan. Sen osalta on hyvä, että esittelijä vaatii, että sitä laajennetaan – esimerkiksi kaikkiin menettelyihin, jotka liittyvät vapauden pidättämiseen, vangitsemiseen ja myöskin todistajiin, jotka saattavat joutua syytteeseen menettelyn aikana. Tämä on ihan oikein. Me tuemme myöskin muutosta, joka liittyy yksittäisiin oikeuksiin. Tämä kysymys ei kyllä sovi. Tämä liittyy kysymyksiin, joita parlamentti varmastikaan ei voi tukea. Ja myöskin vaatimus, että todisteet, joita on saatu rikkomalla epäilyn oikeuksia, niitä ei tietenkään voi hyväksyä. Ennen kuin ihmiset tuomitaan julkisesti syyllisiksi, niin meidän täytyy muistaa syyttömyysolettama. Ja aikaisemminhan meillä on ollut useita tapauksia, joissa epämuodollisesti on annettu tietoja tiedotusvälineille, ja juuri tämä syyttömyysolettama kärsii tästä käytännöstä. Eli meidän täytyy huolellisesti katsoa, millaisia sääntöjä meillä voi olla, jotta voimme parantaa tätä käytäntöä. No, sitten tässä on pari muutosta tehty, mutta esittelijä on tehnyt hyvää taustatyötä, eli tässä ei ole mitään suurempia ongelmia. Ja uskon, että tulevina viikkoina saamme aikaan hyvän mietinnön. Se on myöskin tarpeen, jotta meillä on vahva neuvotteluasema neuvostoon nähden ja että voimme taata epäiltyjen ja syytettyjen korkean suojan tason. Kiitos. Okay. Colleagues, um, I'm going to close this. Hyvät kollegat, nyt suljen puheluettelon. Pyritkää pitäytyä kahden minuutissa, sillä äänestykset alkavat kymmentä yli. Guen varjo seuraavana De Jong. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Minäkin voin puhua aivan lyhyesti. Olen sitä mieltä, että esittelijän mietintöluonnos on aivan erinomainen. Siinä on paljon hyviä osioita ja olen hyvin iloinen siitä ratkaisusta, joka mediasta on löydetty. pelkästään aktiivisesti tätä syyttä, syyttömyysolettamaa pitäisikin tuoda eteenpäin ja olen tyytyväinen siihen, että on poistettu tämä pakkoa koskeva johdantosan kappale. Ja yleisesti ottaen lähestymistapa on hyvä. Minulla on vain yksi kysymys ja se koskee sitä, että ensi viikolla Strasbourgissa on 13. helmikuuta tarkistusteettämisen määräaika, jos ymmärsin oikein. Jos mä toimisin hyvin, niin, niin pyytäisin sitä lykättäväksi viikolla, jotta kaikilla olisi mahdollisuus katsoa tätä huolella ja se varmasti hyödyntäisi myöskin tarkistusten laatua. Sillä nämä lähestymistavat ovat aika lähellä toisiaan. Puheenjohtaja, kiitoksia. Niin, kyllähän tämä aikataulu on tiukka. Enkä tiedä, mitä mahdollisuuksia tässä on venyttämiselle. Sitten ECR-stä Varjo Judowski. Panie Przewodniczący, Wysoka Komisjo, nie ulega wątpliwości, że akceptujemy... Euroopan mulle e, myös tietenkin syyttömyys on erittäin tärkeä periaate ja se näkyy myös Puolan rikosoikeudessa. Ja haluaisin kiittää esittelijä Grisbeckia ja korostaa myös vahvasti yhtä asiaa. On huomattava ero komission ja Rova Krispekin asiakirjojen välillä. Ja minulla on tiettyjä epäilyksiä, mitä tulee Rova Krispekin luonnokseen. Mielestäni olettama, olettama periaatteena on saanut varsin radikaalin käsittelyn hänen mietinnössään. Siinä lyödään tavallaan joidenkin oikeusten periaatteiden sormilla jäsenvaltiossa ja se voisi estää oikeudenkäyntien etenemisen joissakin maissa ja meidän pitää varmistaa se, että me haluamme vain taata kansalaisten syyttömyyden, kunnes toisin on todistettu, mutta meidän pitää pystyä todi- varmistamaan myös oikeusjärjestelmän tehokkuus Euroopassa. En usko, että voidaan soveltaa syyttömyysolettamaa epäiltyihin tai todistajiin todistajat joutuvat, ovat velvollisia antamaan todisteita. Jos tätä periaatetta sovelletaan, rikosoikeusmenettelyt keskeytyisivät ja estyisivät. Ja minulla on tiettyjä epäilyjä, mitä tulee siihen, miten määritellään rikosoikeudelliset tapaukset kokonaisuudessa. Jos hyväksyisimme Rova Grisbakin tulkinnan esimerkiksi, jos tarkastelemme hallinnollisia se oikeudenkäyntejä, niin ne pitäisikin sitten luokitella yhtäkkiä rikosoikeudellisiksi asioiksi ja esimerkiksi, niin käytin tässä esimerkkinä Itävaltaa enkä Puolaa. Ja Mielestäni tämä luonnos antaa ymmärtää, että meidän pitäisi luopua määritelmästä, joka koskee epäsuoraa syyttömyysolettamaa. Se on erittäin tärkeää. Olen huolissani siitä, emme voi kohdella oikeushenkilöitä ja luonnollisia henkilöitä aivan samalla tavalla. Oikeudelliset henkilöt, esimerkiksi yritykset, olisivat vastuussa toimista, jotka liittyvät esimerkiksi oikeudenmukaiseen kilpailuun. En ymmärrä, minkä takia meidän pitäisi soveltaa samaa suojaa kuin tavallisiin kansalaisiin. Kuitenkin pidän siitä kohdasta mietinnössä, jossa puhutaan velvollisuuteen olla antamatta tietoa silloin, kun oikeudenkäytö siis ei anta tietoa tästä medialle. Lyhyesti sanottuna mielestäni mietintöluonnos tai komission teksti tuntuu paljon olevan lähempänä sitä, mitä minä olen mieltä, kuin Rova Grisbeckin mietintöluonnos. Mielestäni Euroopan komissio oli oikeassa, kun se totesi, että on erittäin tärkeää ottaa käyttöön tietoja, tiettyjä minimistandardeja. Toistan minimistandardeja, joiden pitäisi edistää luottamusta yksittäisten jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmiin. Ja mielestäni Rova Grisvekin teksti menee yli tällaisen minimilähestymistavan. Ja olen huolissani, että tämä voisi herättää kysymyksen, mitä tulee oikeusjuttujen todelliseen arvoon. Aguilar, Juan Fernando. Fernando, Juan Fernando López Aguilar seuraavaksi, ole hyvä. Yeah, make it real short because... Puhun ihan lyhyesti, koska olemme kaikki tietoisia siitä, että äänestys on alkamassa. Mutta tämä puhe koskee sitä, että etsitään lisää tietoa direktiivistä ja sen kohdasta, jonka mukaan voimme varmistaa, että saadaan aikaiseksi minimistandardit, joiden avulla taataan se, että syytetty on tuomioistuimessa. Miloni tapaus nimittäin nimenomaan koskee sitä ajatusta, että Euroopan yhteisen tuomioistuin oli sitä mieltä, että onpa sitten oikeusperusta olemassa tai ei, niin eurooppalainen lainsäädäntö on ylempänä kuin kansallinen lainsäädäntö. Sen pitää varmistaa siis ensisijaisuutensa ennen näitä kansallisia säännöksiä. Millä tavalla asia hoidetaan, millä tavalla varmistaudutaan siitä, että ei tule useampia melonitapauksia tuomioistuimeen. Minä haluaisin saada selville tarkalleen, mikä on se direktiivin säännös, joka parantaa kansallisten juridisten standardeiden toimivuutta niin, että syytetty saadaan tuomioistuimen eteen. Ja lopuksi sitten sanoo puheenjohtaja edustaja Chilici vielä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos Krispekille tästä hyvästä mietinnöstä. Tällä tavalla voimme vahvistaa tiettyjä heikkouksia komission ehdotuksessa, jotka liittyvät syyttömyysolettamaan. Olen täysin samaa mieltä täsmennyksistä, joita on tehty mietinnössä rikosoikeudellisissa kysymyksissä. Tässä on viitattu konsolidoituun oikeuskäytäntöön Strasbourgin tuomioistuimessa ja samoin EU-tuomioistuimessa. Meidän pitää myöskin muokata tätä soveltamisalaa, kuten esittelijä ehdottanut, ja erityisesti olen samaa mieltä siitä, että pitää poistaa lausekkeet, joissa sallittiin todisteiden käyttö, jotka on saatu rikkomalla esimerkiksi oikeutta vaieta, oikeutta olla todistamatta itseään vastaan tai oikeus olla tekemättä yhteistyötä. Eli nyt ihan nopeasti vielä sanoisin, että yleensäkin tämän direktiivin puitteissa on tärkeää, että me teemme rakentavaa yhteistyötä juuri, jotta voimme vahvistaa ja viedä eteenpäin näitä komission ehdotuksia. Itsekin aion sitten laatia muutaman tarkistuksen tähän mietintöön. Kiitos. Thank you, Mr. Chinichi. That's very useful. Kiitoksia Rova Chinichi. Tämä oli varsin hyödyllistä. No niin, voimmeko sitten vielä palata esittelemään Rova Grisbeckiin. Natalie? Puhuit myös, voitko käsitellä myös tarkistuksen aikarajaa? Voit myös hiukan pidentää tätä aikarajaa, jos niin haluat tehdä. Merci Claude. Euh, Kiitos Claude tarkistusten jätöstä henkilökohtaisesti. Minulle tämä sopii, vaikka sääntöhän yleensä on kai noin viikko sen jälkeen, kun teksti on esitelty ja sitten pitäisi viikon sisällä tulla näitä tarkistuksia, mutta kyllä minulle ihan hyvin sopii, jos muille kirjoimille sopii, että annetaan viikko lisää aikaa, että voitaisiin vielä parantaa ja säätää tätä tekstiä. Sitten sisällöstä tietenkin haluan kiittää kaikkia kollegoja. Olen kirjannut ylös kaikki heidän huomionsa, koska nyt ollaan on aika vähän aikaa. Otan esille vain joitakin asioita, jotka tulevat esille. Haluan kiittää kaikkia heidän oh, panoksestaan tekstiin ja ehdotusehdotuksista. Haluaisin vain vastata kollegallemme ECR-ryhmästä, että ei nyt voida sanoa, että on iso ero komission ehdotuksen ja tämän minun mietintöni välillä, koska suurin piirteihän me olemme tehneet hyvää yhteistyötä, joten mitään suurta erilaisuutta ei ole näiden kahden tekstin välillä se minun parannusten kohdalla, mitä tulee oikeudellisiin henkilöihin ja luonnollisiin henkilöihin, oikeushenkilöihin ja luonnollisiin henkilöihin. Oikeushenkilöitä, asia, oikeushenkilöitä käsitellään monissa eri teksteissä ja voidaan asettaa seuraamuksia ja siksi on aika logista, logista että tässäkin tapauksessa on mukana kohtia, jotka koskevat syyttömyysolettamaa. Mitä tulee sitten rikosoikeudellisia asioita, minä olen vain ottanut mukaan määritelmän, joka tulee tuomioistuimelta, enkä ole antanut itse lupaa fantasioida näin tärkeän määritelmän kohdalla rikosoikeudessa. Joten en nyt halua mennä yksityiskohtaisesti näihin kaikkiin kommentteihin. Haluan vielä todellakin lämpimästi kiittää kollegojani olen iloinen, että työ tässä pääsee etenemään ja haluaisin kertoa vielä neuvoston edustajalle, että me kaikki toivomme, että asia hyväksyttäisiin nopeasti, että teksti olisi vahva, tiivis, ymmärrettävä ja olen valmis työstämään johdossa kappaletta seitsemän ahkerasti, joten todisteiden saaminen painostuksen kautta on varmasti asioista pitää keskustella. Minä ainakin hintaan mihin hyvänsä haluan puolustaa sitä, että painostusta ei käytetä todisteiden saamiseksi. Toivottavasti olen noudattanut aikarajani, mutta taisinpa kyllä nyt poikkeuksellisesti niin tehdä. Claude, kiitos. Thank you, Natalie. Kiitoksia Natalie. Ja ehkäpä voimme tätä nyt päivämäärää sitten ainakin alustavasti lykätä tuonne 20. helmikuuta asti sähköpostitse sitten tulee varmistus. Muutama minuutin äänestysten alkamista. Tarkistetaan teillä kaikilla, että teillä on äänestyskortit. Tarkistakaa, että kaikilla on kaikki ovat läsnä. We'll start in just about a minute.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

Colleagues, um, we begin our vote, please. Kollegat, aloitamme äänestyksen. Pyydän istumaan paikoillenne. We proceed to the vote on 11 uh, draft opinions by... Uh, Rova Giomin mietintö vastuuvapaus 2013 vuodelta. Meillä on 11 mm, luonnosta pääasiassa erilaisista virastoista ja lausunnot liittyvät vastuuvapausmietintöihin budjettiasian valiokunnassa Niitä on, nyt on tehty 28 tarkistusta ja kaksi kompromissitarkistusta on tehty. Haluaisiko esittelijä ensin itse puhua? Silvi, haluatko puheenvuoron? Ei halua puheenvuoroa, joten voimme alkaa äänestää. Tarkistus 1. Lausuntoluonnoksesta koskien vastuuvapautta Euroopan poliisiakatemian kohdalla. Tarkistus 1. Äänestys Puolesta vastaan. Abstention. Anteeksi, tyhjää. Okei. Okay. Tarkistus yksi. Äänestys alkaa. Ensin siis nostetaan käsi. On the, on the 11 Just before you start. Niin ennen kuin aloitetaan, on 11 vastuuvapausäänestystä. Ensimmäinen nostamalla kättä ja sitten loppuäänestys aina koneäänestyksenä. Ensimmäinen äänestys kättä nostamalla, toinen äänestys on koneäänestys jokaisessa yhdessä toista, joten ensin puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten koneäänestyksenä puolesta. Pyn. The vote. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kiitos. Sitten. Next is charge. This one. Okay, so um, the next uh, report. Uh, Seuraavaksi vastuvapaus Frontexin kohdalla Edelleen vuosi 2013. Tarkistus 1. Kättä nostamalla puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Hylätty. Anteeksi, sanoo puheenjohtaja. So we do that again. Sorry, this is my first. Uudestaan, anteeksi, tämä on ensimmäinen kerta. We do amendment one again. So who's for? Tarkistus yksi puolesta um, Amendment 1. äänestys alkaa. Aldi plus one. Aldi plus one. There's one too many. There are one too many for Aldi. Aldesta yksi liikaa. So if one member of Aldi... Yksi aldelainen pois sieltä äänestämästä. Okay. okay. okay. Where's the amendments? Okay. The vote is closed. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. Okay, so we move to amendment two. Sitten tarkistus kaksi puolesta. Vastaan. Hylätty. Kolme puolesta. Ne vastaan. Hyväksytty. Tar- Tarkistus neljä, kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Sitten toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Kompromissi yksi puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty Tarkistus 5 puolesta vastaan. Hylätty. Ja loppuäänestys koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. The vote is closed. Ja päättyy. Hyväksytty. Sitten Äh, Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston vastuuvapaus. Tarkoitus yksi puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. Tarkistus kaksi puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Loppuäänestys koneäänestyksenä, joka alkaa. Vote is closed. Päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi vastuuvapaus 2013, yleinen talousarvio Euroopan komissio, tarkistus kaksi puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty viisi suullinen tarkistus on tehty tähän myös Herra Tsehovski, voitteko esitellä suullisen tarkistuksenne? Thank you, Mr. Chair. Insta... Kiitoksia puheenjohtaja. Alkuperäisen tarkistuksen viisi sijaan tässä pitäisi olla seuraavaa. Eli huomauttaa, että EUn lisäarvo voi olla myös jäsenvaltiolta saatu panostus Frontexin toimintaan? Under Rule 169, if... 169 säännön mukaisesti, jos kukaan ei vastusta, niin sitten vain äänestetään neljä. Tarta, saammeko neljä vastustajaa? säännöstä 696 jos näin paljon vastusta on, emme voi hyväksyä tätä suullista tarkistusta. Tämän takia sitten siirrytään alkuperäiseen tarkistukseen numero 5. Tarkistus 5, alkuperäinen puolesta. Siis puolesta tarkistus 5. Vastaan. Tyhjää, hylätty. Tarkistus 6. Nimenhuutoäänestystä on pyydetty EPPstä. kahdeksan kohdan 3 mukaisesti minun pitää tarkistaa, onko neljäsosa, siis 15 jäsentä tämän ehdotuksen puolella, nimenhuutoäänestyksen puolella, koskien tarkistusta 6. Meidän minun pitää siis laskea Löytyykö 15 henkilöä? Kertokaa nyt, jos haluatte tätä. Niin laskemme. Yes. Yes. We can proceed to the... Kyllä, nimenhuolto äänestys sitten tarkistuksesta kuusi. Äänet alkaa. The vote is closed. Päättyy. hylätty. Tarkistus seitsemän. Tässäkin on pyydetty nimenhuutoäänestystä EPPstä, niin jälleen säännön 28 mukaisesti minun pitää tarkistaa, löytyykö tarvittava määrä. Saamat luvut näyttää olevan. Joten äänestyksen tarkistus seitsemän äänestys alkaa. Is open. The vote is closed. Ja päättyy. hylätty. Ja sitten lopuksi koneäänestyksenä koko teksti äänestys Next one. Next one. Colleague, the next vote on the... E- Seuraavaksi Euroopan tietosuojavaltuutettu tarkistus 1. Kuka puolta tarkistusta 1? Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 2 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Loppuäänestys koneäänestyksenä, joka alkaa.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 on the... Hyväksytty. Sitten seuraava äänestys kohta 11. Erisvirasto tarkastus 1 puolesta vastaan hylätty. Sitten koneäänestyksen loppuäänestys äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty. Next is what... on Eurojust. Sitten Eurojust. Tarkoitus yksi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkastus kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja koneäänestyksen loppuäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Euro Paul, mietin tarkastus yksi puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty tarkastus kaksi puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkastus kolme. Haluatteko, että tarkistamme tuloksen kakkosen kohdalla? Hyvä, voimme tehdä niin. Tarkastus kaksi koneäänestyksenä. Se alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kun äänestys alkaa, päättyy. Hyväksytty. Sitten Euroopan huumausaineiden ja väärinkäytön seurantakeskus tarkastus yksi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Koneäänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Amendment one. Tarkistus yksi puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut Silvi Guillaumille ja kaikille varjoistelijoille myös. Kiitoksia kovasti. Right next to. Yes. Colleagues, we move now to the. Um... Seuraavaksi direktiiviehdotus rikosoikeudellisessa menettelyssä epäiltyinä tai syytettyinä olevien lasten menettelylliset takeet, esittelijän Kinichi, ja menemme suoraan äänestykseen. Tarkistus 99 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 100 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 105 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 19 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 108 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 109 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 24 24 on identtinen tarkistuksen 110 kanssa. Eli puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 112 puolesta. Kohta kohdalta äänestys ensimmäinen osa puolesta vastaan. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistus 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 115 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 122. Kohta kohdata äänestys ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan hylätty. Kompromissi kuusi puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 127 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 29 puolesta vastaan. Tyhjää varmaan hyväksytty. Sitten tarkistus 30 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus Kolmekymmentäneljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 137 puolesta vastaan tyhjää hylätty 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan tarkistus 35. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 140 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 141 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksin ja kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. 143 puolesta. Ei kun se raukeakin. 144 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 145 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 147 kohta kohta äänestys ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää hyväksy, hylätty. Toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistetaan vielä tämä toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty. Yksi ja kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 149 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 150 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 151 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 156 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 157 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 158 ja 159 yhdessä ovat identtiset puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 160 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 161 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 162 puolesta vastaan tyhjää te ilmeisesti alatte väsyä. Eli 162 uudestaan, eli kädet kunnolla ylös. 162 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 163 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 164 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 165 kohta kohta äänestys ensimmäinen osa. Niin ainoastaan tämä toinen osa. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 44 ja 166 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 170 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 171 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 173 kohta kohdata äänestys ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 172 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 174 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 175 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 176 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 177 puolesta. No, tarkistan vielä 176. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 177 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 178 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten johdotosan kappaleet tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 48 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty 49 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty, tarkistus 2 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty, tarkistus 50 puolesta vastaan, tyhjää hylätty, 51 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 55 puolesta Siis 55 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 56 ja 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 57 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 5 puolesta vastaan vastaan tyhjää hylätty. 50, tarkistetaanko tarkistus 5? Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 60 puolesta vastaan tyhjää. Tämä täytyy varmaan tarkistaa, eli äänestys alkaa tarkistuksesta 60. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 62 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 8 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 63 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistus 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 64 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 65 ja 66 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10 raukeaa sitten 68 puolesta ja 69 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 11 raukeaa, eli sitten 71 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 72 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 12 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 77 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta, ei kun 15, tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 80 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 81 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 83 kohta kohdalta äänestys ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 84 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 88 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty toinen osa. Ai siitä ei tarvitsekaan äänestää, eli tarkistus 89 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 90 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 91 ainoastaan toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 92 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 93 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 94 ja 95 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 96 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 97 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 98 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten loppuäänestys sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty. Ja sitten toinen nimenhuutoäänestys koskien neuvotteluiden aloittamista. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja onnittelut Kinichille. Hyvät kollegat, nyt kolme pienempää äänestystä. Näissä kohdin tarvitsemme äh, ehdotonta ääntenenemmistöä, joten ensimmäiseksi uudet psykoaktiiviset aineet, esittelijä Boni. Ja mennään suoraan sähköiseen äänestykseen. Eli suoraan sähköinen äänestys. Äänestys on alkanut. The vote is closed. Äänestys on päättynyt requirement for an absolute majority, which we have. 51 puolesta, kolme vastaan. Onnittelut edustaja Bonille. Seuraava menettely seuraavassa äänestyksessä. Äänestys on alkanut. Teresa Jimenez Becerril Barrio. Äänestys on alkanut. Niin tämä siis koski laitonta huumausainekauppaa. Äänestys on päättynyt. Onnittelut esittelijälle. Ja lopuksi Cecilia Wikström. Jälleen sama menettely. Äänestys on alkanut. Ja äänestys on päättynyt. Onnittelut esittelijälle. Voting time is closed. Thank you colleagues for your patience and for your time. Is it this one in the... Yeah, Colleagues, I wonder if you could... Hyvät kollegat, voisitteko istutua? Tiedän, että tässä on käyty pitkä äänestys ja torstai-aamu on käynnissä, mutta meillä on tärkeä kohta, joka koskee näkemysten vaihtoa Michelle Koniksin kanssa, Justin puheenjohtajan kanssa, yksi tärkeistä virastoistamme. Olkaa hyvät ja istuutukaa siis. Annan teille muutaman hetken. Tiedän, että äänestykset on juuri käyty. Colleagues, um, please, uh, please take your seats. I'd be grateful. So now we have um, the criminal justice response to terrorism and foreign Eli nyt kuullaan rikosoikeudellisesta vastauksesta terrorismia ulkomaisiin taistelijoihin. Eipä ole juurikaan tärkeämpää ajankohtaisempaa asioita voisi käsitellä. Ja näin ilahtuneena sitten otamme tänään vastaan tänne Michelle Koningsin, Justin puheenjohtaja, niin kuten tiedätte. Tämähän on hyvin ajankohtainen asia ja Eurojust on yksi niistä virastoista, joka on merkittävällä tavalla ollut mukana myös sisäoikeusasioiden neuvostokokouksessa viime viikolla. Minä olin siellä tietysti edustamassa teidän näkemyksiänne yhteisesti, siis tuolla neuvoston kokouksessa viime viikolla. just a Europol ja sen Rian kokouksessa eivät ole suinkaan mitään katsoja, vaan ovat tärkeässä roolissa terrorismin vastaisessa toiminnassamme ja radikalismin vastustamisessa. Tietysti meillä on Europol-asetus, jonka haluamme edistyvän trilogit. Ja tähän suoraan liittyneenä se edistys, jonka haluamme nähdä suhteessamme Your Justin. Molemmat elimet ovat tärkeässä tehtävässä turvallisuuden edistämisessä ja radikalismin ja terrorismin vastustamisessa – Joten kyseessä on se, millä tavalla me toimimme suhteessa Your, ja, Eurojustin ja mitkä ovat nämä teidän näkemyksenne ja mitä otitte esille Riian epävirallisessa neuvostossa. Tiedän, että esityksessä ne aiotte puhua joistain näistä näkemyksistä, joita tuli riassa esille, mutta myös aiemmista kysymyksistä, joita parlamentin jäsenet ovat käsitelleet. Eli tämä on tärkeä osa tätä päivää. Oka siis hyvä ja tiedän, että kollegat haluavat sen jälkeen esittää kysymyksiä. Olkaa hyvä ja tervetuloa. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja arvoisat live valiokunnan jäsenet. Minulla on ilo ja kunnia antaa teille yleiskatsaus Eurojastin toiminnasta, mitä tulee terrorismin vastaiseen taisteluun ja aivan erityisesti ulkomaisiin terroristi taistelijoihin. Olen kovin iloinen siitä, että aloitimme tämän työn 2001, koska Eurojustin työ sattui yhteen 2011 hyö, 11.9. hyökkäysten aikaan. Ja vieläkin tämä on ollut varsin validia työtä. 2002 puitepäätös antoi meille ensimmäistä kertaa e-, e-, e-, EU-tasolla yhteisen määritelmän terroristiryhmästä, terroristijärjestöstä ja mitä tarkoittaa, että osallistuu terroristijärjestön toimintaan. Tämä tuntuu todella arvokkaalta oikeudelliselta perustalta ja se on hyödyllinen kaikessa terrorismivastaisessa toiminnassa tälläkin hetkellä. 2004 tapahtui Madridin pommitus ja 2005 EU-tasolla erityis rikostuo oikeuden, siis oli pakollista mitä tulee terroristitoimintaan sekä eurojastille että Euroopan tietoa. 2006 vuodesta lähtien olemme investoineet verkostoihin, tietysti Eurojustissa, ja olemme olleet tyytyväisiä terrorismin vastaisiin syyttäjän virastoihin, ja he ovat olleet velvollisia kertomaan meille säännöllisesti kaikenlaista tietoa, joka liittyy tutkimuksiin, syyttäjiin, syytte, syytteeseenpano ja niin edelleen. Ja 2006 vuoden jälkeen olemme olleet yhteistyössä Eurojustin kanssa strategisissa kokouksissa ja kaikki syyttäjät, jotka ovat mukana toiminnassa. Ja pikkuhiljaa tästä on tullut erittäin hyvä syyttäjien verkosto, jota kutsutaan kansalliseksi verkostoksi. Se alkoi toimia keskenään ja vaihdettiin hyviä käytäntöjä, kerrottiin kokemuksista, huonoista kokemuksista ja alettiin identifioida sy- syyttäjälaitoksen puutteita ja kaikki tämä on johtanut valtavan määrään tietoa 2008 vuoden jälkeen ja johtuen lainsäätäjien työstä tänä vuonna EU silloin hyväksyi uuden puitepäätöksen sen joka tukeutui USAn päätöslauselmaan ja se sitten toistettiin Euroopassa ja sekin tuli EUn terrorismivastaisten toimijoiden käyttöön ja tämä oli puitepäätös mm, rekrytoinnista, julkisesta provokaatiosta ja koulutuksesta ja sen jälkeen viime vuosina on tapahtunut vielä näitä terroristitapahtumia ja olemme nähneet, että nämä säädökset, nämä, jotka liittyvät äh, rekrytointiin, julkiseen provosointiin. Tässä on voitu auttaa terrorismin vastaisia tutkijoita tehokkaalla tavalla. Johtuen hyvästä työstä, jota verkostot ovat saaneet aikaan, niin euro just 2012 ja puhun syksystä 2012 silloin Ensimmäistä kertaa meitä varoitettiin nuorista, jotka kulkivat Syyreen ja palasivat sieltä sitten radikalisoituneena ja heillä oli terroristisia ajatuksia ja aikomuksia. Yhdessä jäsenvaltiossa aloitimme kyselykaavakkeen esittämisen. Jotain teemme, jos huomaamme, että joitakin uusia terroristisia ajatuksia syntyy Meillä 2010 tässä yksittäisiä toimijoita. Olimme jo tutustuneet ulkomaalaisiin taisteluihin 2015, silloin kulkivat Irakin, Pelkian väliä se muun muassa, ja tästä tuli oikeuskäyntöä, mutta tämä oli jotakin uutta. 2012 pyysimme kansallista verkostoa tarkastamaan omassa terrorismivastaisessa toiminnassaan, oliko heilläkin ongelmia tällaisten ulkomaisten taistelijoiden kanssa? Ja kun sitten saatiin vastauksia tähän kysymykseen, niin 2013 niin me pikkuhiljaa huomasimme, että kyllä todellakin kuusi seitsemän maata oli jo tutkimassa tällaisia tapauksia ja rikosoikeudellisen toiminnan oli ryhdytty ja tästä oli tulossa jonkinlainen öljytahra, joka levisi 2000 sitten myöhemmin meillä oli strateginen kokous, meillä oli yhteistyötä ja totesimme, että tämä oli ilmiö, josta pitää keskustella kunnolla ulkomaista taistelijat. 2013 tämän kokouksen tuloksena esitimme ensimmäisen raportin ulkomaista taistelijoista sisä- ja oikeusministereille vuonna 2013. Ja kun tämä ilmiö ikävä kyllä ei helposti lähtenyt minnekään, eikä sitä ollut helppo poistaa, niin me jatkoimme pureutumista analyyseihin ja huomasimme, että viime kerralla luvut muuttuvat. Nyt puhutaan noin kolmesta tuhannesta ulkomaalaisesta taistelijasta, jos kuunnellaan huolella, mitä EUTC toteaa, niin puhutaan jo viidestä tuhannesta taistelijasta. Ulkomaisten taistelijoiden määrä vain kasvaa. Syytökseen asettaminen ei kasva samassa määrin ja samalla kun keskustellaan ja ollaan yhteydessä terrorismin vastaisiin syyttäin. Olemme huomanneet, että tähän liittyy tiettyjä ongelmia. Ainoa kysymys, jonka itsellemme esitämme, ja näin myös 2001, mitä tarvitaan, jotta tästä toiminnasta tulee tehokasta? Ja mitä tarvitaan, jotta tällainen toiminta ulkomaisia toistolta vastaan toimii tehokkaasti ja tuloksellisesti nyt kun aikaa kuluu ja hiljattaiset varsin järkyttävät tapahtumat osoittavat Pariisissa 7. Eh, tammikuuta ja sitten 5. tammikuuta anteeksi, 15. tammikuuta hyökkäys Belgiassa, niin kaikesta, mistä, mitä olemme jo analysoineet, niin siitä on nyt tulossa tällaista todellisuutta. Miten me voimme toimia tätä vastaan? Raportti oli tulosta keskustelusta, jota käytiin kesäkuussa 2014 sen jälkeen, kun oli hyökätty 24. toukokuuta Brysselissä 2014 juutalaista museoa vastaan. Me huomasimme siis tämä raportti on rajoitettu raportti, koska itse raportissa meillä on mukana tietoa, jota on saatu terrorismin vastaiselta syyttäjiltä. Me toimimme varsin avoimesti ja luottavaisesti näissä kokouksissamme ja meidän pitää jatkossakin voida luottaa toisiimme ja luottamuksellisuuteen. Tämän takia mietti, raportin alussa on rajoittunut lista nimiä raporttia voidaan vaihtaa näiden luetteloon kuuluvien henkilöiden kesken, joiden täytyy tietää näistä asioista. Ja vain tämä tiivistelmä voidaan jakaa muinakin kanssa, koska kyseessä on asiakirja, joka on rajoittunut EU-käytäntöön. Minun täytyy sanoa, että muutoin työmme on vaarassa kärsiä, emmekä enää pystyisi valvomaan tehokkaasti, mitä tällä hetkellä tapahtuu. Niin kuin juuri sanoin, kansallinen terrorismin vastainen verkosto antaa meille sisäpiiritietoa, kertoo plussista ja miinuksista ja mitä hyvää ja huonoa on opittu. Se on strateginen, taktinen lisäarvon lähde ja hiljattain olemme myös nähneet, koska olemme mukana operatiivisessa avu, avunannossa avustamme terrorismin vastaisia syyttäjiä. Nimittäin tämä luottamuksen verkosto auttaa meitä lyhyessä ajoissa kriisitilanteessa helpottamaan ja nopeuttamaan niin sanottua avunantoa ja voimme näin auttaa terrorismin vastaisia syyttäjiä silloin, kun tarpeen on. Tätä pitää korostaa. Myös voimme todeta, että on yhä kasvaa oikeuskäytäntö ja näin teimme jo 2008 otimme esille tiettyjä ilmiöitä ja analysoimme erityisellä tavalla tietojen metodien mukaisesti toimintatapoja, indikaattoreita, jotka liittyvät radikalisoitumiseen. Meillä oli tietoa matkustusmalleista näiden henkilöiden kohdalla saimme tietoa koulutuksesta, aktiivisesta passiivisesta koulutuksesta, rekrytoinnista, olivatko kyseessä yksittäiset rekrytoijat vai ne rekrytoijaverkostot, miten käytetään, he käyttävät hyväkseen internetiä ja sosiaalista mediaa, miten missä, millä tavalla he palaavat takaisin, mitä reittejä ja miten suunnittelevat sitten terroristihyökkäyksiään. Tämä on varsinainen tie- informaation kultakaivos ja tämä auttaa kaikkia muitakin tutkijoita terrorismin vastaisia toimijoita tekemään parempaa työtä itse. Jälleen kerran ainoa vetomus, joka meillä on, että haluamme tehokkuutta ja tuloksellisuutta. Ei sen takia, että haluamme enemmän valtaa, enemmän toimintaa. Me vain joudumme, haluamme tehdä työmme ja meidän pitää pystyä teke- tekemään tehtävämme ja ne, jotka johtavat tutkimuksia ja syytteeseen panoa, niin heidän pitää voida toimia tehokkaalla tavalla. Meillä on, sitä, me, meillä on strategista taktista lisäarvoa, operatiivista lisäarvoa löytyy myös ja meidän täytyy olla mukana pitkällä aikavälillä, keskiaikavälillä ja lyhyellä aikavälillä. Lyhyt aikaväli, se voi olla tehokkaasta operatiivisissa toiminnoissa keskiaikan väli, kun ajatellaan vaikka äh, suosituksen omasta lainsäädäntöä, ja sitten pitkällä puhutaan myös lainsäädännöstä. Sitten 2013 totesimme kirjaimellisesti raportissamme, että emme tarvitse lisää lainsäädäntöaloitteita. Tänä vuonna sanomme, että meidän täytyy antaa panos tähän keskusteluun asiasta, että tehtäisiin myös lainsäädäntöaloitteita. Tiedämme aivan hyvin, että kansalliset viranomaiset ovat täysin päteviä tarkistamaan, tarvitaanko lainsäädäntöaloitteita. Ja hyvä uutinen on siinä, että viime vuoden jälkeen olemme nähneet, että asteittain monet valtiot ovat ryhtyneet lisää lainsäädäntöaloitteisiin kansallisella tasolla, koska raportti ja keskustelut sen ympärillä johtivat joihinkin huolenaiheisiin, erityisesti mitä tulee koulu- e-, e-, esimerkiksi mitä tulee koulutuksen. Aktiivista koulutusta on suunniteltu jäsenvaltiossa, mutta ei passiivista. Me vastaamme ongelmiin. Sitten ovat nämä yksittäiset toimijat. Terroristiryhmät eivät kata yksittäisiä toimijoita. Meidän pitää puhua ainakin kahdesta ihmistä, joka toimii jäsentyneellä tavalla tietyn aikaa ja ovat mukana terroristitoiminnassa, eikä näin aina näytä olevan. Olemme myös voineet nähdä, että hiljattaisissa oikeustapauksissa, ja niitä on edelleenkin vireillä, meillä saattaa olla ongelmia siinä, miten kansainvälinen humanitaarinen oikeus sopii yhteen toiminnan kanssa konfliktialueilla, ja se ei välttämättä välttämättä tarkoita terrorismiin liittyvää toimintaa, joten yhteenotto terroristilainsäädännön ja kansainvälisen humanitaarisen lainsäädännön välillä. Puhun nyt ihan lyhyesti vielä. On joitakin puutteita syyttäjälaitoksissa ja uskon, että meidän pitäisi kunnolla perustavalla tavalla pohtia EU-ssa ja toimia yhtenä rintamana, pyrkiä yhteiseen kattavaan integroitun lähestymistapaan ja uskoakseni YK on päätöslauselma 24. syyskuuta viime vuonna antoi meille tällaista suuntaa. Se, on vaihtoehtoin, se ei ole vaihtoehtoinen, vaan se on velvollisuus. Pitäisi miettiä, miten voitaisiin tehdä rikokseksi, että matkustaa tai yrittää matkustaa terrorismin tarkoituksessa ulkomaille tai rahoittaa tai helpottaa tällaista matkailua. Näin määritellään tämä asia YK on päätöslauselmassa 2178. Me olemme sitä mieltä, että meidän pitäisi käydä tätä keskustelua, koska huomaamme, että syyt sekä ennaltaehkäisevästä että tukahduttavasta syyttäjätoiminnasta, koska Brysselissä toimittiin ennaltaehkäisevästi, poliisi ryhtyi toimintaan. Tiedustelupalvelun kanssa yhteistyössä me pystymme myös estämään terroristitekoja, mutta eh, toiminnan ehkäisy, yhteistyö tiedustelupalvelun poliisilaitoksen kanssa tarkoittaa sitä, että jossakin vaiheessa meidän täytyy riittyä, ottaa huomioon myös syyttäjäpuoli, jos rikos on tehty. Jos rikoksia ei kunnolla ole määritelty, niin silloin jätämme paljon liikkumavaraa tiedustelupalvelulle. Tämän, tähän täytyy tarttua ja EUn rikosoikeuden politiikka on erittäin tärkeä, sitä on korostettu. On kolme tasoa, keskitasoa, alhainen taso ja korkea taso, mitä tulee korkean tasoon. Siellä, siellä pitäisi määrätä rikokseksi rik, toiminta sitten asekauppa ja muu, ne ovat myös tärkeitä kysymyksiä. A system that must be Äh, jäsen, rohkaisemme jäsenvaltiota näihin kysymyksiin. Voitte nähdä raportista, että me vastaamme ongelmiin ja pyrimme saamaan hyväks- aikaan todisteita, jotka ovat hyväksyttäviä. Aina ei voida nopeasti ja tehokkaasti äh, ryhtyä syytteelle äh, ei voida astaa ihmisiä sitten, Sitten lamalla on tärkeä rooli pitää saada aikaan verkostoja ja kolmansien maiden kanssa. Tarvitaan hyvät verkostot ja se on, se on yhtä suuri merkitys. Kiitoksia. Very much for that contribution. I, I didn't want you to make too long. Kiitoksia. Kiitoksia siitä, että ette puhunut valtavan pitkään, koska kollegat varmasti haluavat myös käsitellä tätä. Ja neuvostokokouksessa Riassa on tärkeää mainita, että perjantaina meillä olivat oikeusministerit paikalla ja saimme yksityiskohtaisemman esityksen Eurojustelta ja Europolilta ja nyt on tietysti kaikkein tärkein aika juuri tälle näille esityksille. Mielenkiintoista oli Europolin ja teidän esityksenne väliset erot. Europolilla on aivan suorat toimivaltuudet tässä. Me keskustelemme Europol-asetuksesta, keskusteltiin iskuista ja vuodoista. Ja se, mikä haluaisin, että kollegat käsittelisivät, on se erittäin hyödyllinen rooli, joka Eurojustilla on, kun se valvoo kansallista toimintaa. Ja se, millä tavalla tunnistetaan, että miten näitä rikoksia hoidetaan kolmansissa maissa. Mutta missä on siis se todellinen lisäarvo jota virasto voi meille tarjota. Ja mitä nämä oikeudelliset rajoitteenne ovat? Kyseessä on kovin monimutkainen asia. Ja tietysti asia on kansallisella tasolla, mutta te puhutte siitä, että kvartia käytäntöjä pitäisi jakaa. Monissa jäsenvaltioissa ei suinkaan ole mitään hyviä käytäntöjä olemassa. Meillä on ponnistella sen suhteen, millä tavalla ylipäätään rikoslakia tulisi soveltaa Tsekin lainsäädäntö on muuttanut lainsäädäntöä, mutta sen lisäksi meillä on valtavia ponnistuksia käynnissä ja täytyisi siis pohtia sitä, millä tavalla You're Just sopeutuu tähän uuteen tilanteeseen ja käyttää sitä hyväkseen. Esityksessäni oikeusministerille huomasin selkeästi, että kyseessä on kovin kansallinen ponnistelu sen suhteen, millä tavalla se esimerkiksi mahdollisesti syyttää tai antaa neuvoja palautettaville henkilöille, mitä tapahtuu radikalisoinnin puolella. Tilanne vaihtelee voimakkaasti jäsenvaltiosta toiseen, eikä ole mitään yhteistä kohesiota tässä suhteessa. Eurojust on joka tapauksessa virasto, joka tarjoaa lisäarvoa, kuten totesitte. Ja tämä mielestäni kävi selkeästi esille tuolla neuvoston kokouksessa. Nyt avataan puheenvuorot Diastemera ensimmäisenä. Muchas gracias, señor. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia myöskin Eurojustin puheenjohtajalle. Tervetuloa. EPPssä olemme kiinnostuneet lukeneet tätä kertomusta, joka liittyy taistelijoihin ja rikosoikeudellisiin seuraamuksiin. Tämä on hyvä kertomus ja aluksi muutama huomio ja lopuksi kertoisin sitten huolenaiheista, joita meillä on EPPssä. Vuoden 2013 kertomus osoittaa, millainen lisäarvo Eurojustilla on, kun ajatellaan rikosoikeudellisia seuraamuksia Norjassa, Ranskassa, Tsekin tasavallassa, Suomessa ja niin edelleen, ja myös Belgiassa, kuten puheenjohtaja totesi. On siis hyvä, että meillä on rikosoikeuden alalla välineitä, kun ajatellaan nyt sitä, millä tavalla Eurojust pystyy toimimaan. Sitten tämä verkosto. Tämä on erinomainen väline, jotta pystymme arvioimaan ja ennaltaehkäisemään näitä tapauksia. Tässä kertomuksessa on hyvä yhteenveto siitä, mitä tarkoittaa se, että EU-ssa ja on erilaisia rikoslainsäädäntöjä. Ja jos tukee terroristijärjestöä tai jos valmistautuu terroristitekoon, saa koulutusta tai rahoitusta, rekrytointi, panttivankien ottaminen, kidnappaaminen ja niin edelleen. Sitten mikä on roolin, internetin rooli lainsäädännössä. Eli kaikki nämä kysymykset ovat tärkeitä ja Nyt täytyy puhua lyhyesti. Eli tässä nyt on selke- selkeästi todettu, mitä nämä rikokset ovat. Ja haluaisin luetella eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä. Meillähän on yhteisiä tutkimusprosesseja. Ja sitten rahoituskysymys on tässä hyvin keskeinen. Nämä taistelijat ja nämä ryhmät tai nämä yksinäiset sudet, he taistelevat ja sieppaavat, ja tähän he tarvitsevat rahoitusta. Mistä he saavat rahoitusta? No, hawala on Koranissa, ja se on läpinäkymätön menettely omassa maassani poliisin arvioiden mukaan 15 miljoonaa euroa on kerätty. Hawala käyttää pankkijärjestelmän lukupuolista menettelyä. Eli kyse on tarkoitus kerätä rahaa esimerkiksi lihakaupoista, internetliikkeistä. Eli millaista lainsäädäntöä meillä voisi olla, jotta voimme torjua tätä terrorismin rahoitusta Havalan kautta? No voisi puhua tästä pitkäänkin, mutta haluan jättää myöskin kollegoilleni puheaikaa. Eli kiitoksia ja kiitoksia tästä kertomuksesta. Thank you for being brief because we have a... Kiitoksia siitä, että puhuitte näin lyhyesti. Meillä on valtava puhujaluettua. Tämä on täysin ymmärrettävä, koska tämä on niin tärkeä asia. Katerina Cinici seuraavana. Grazie, grazie presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia myöskin Eurojustin puheenjohtaja. Tämä on hyvin tärkeää. Niin, Eurojust tekee hyvin tärkeää työtä. Mutta tässä kertomuksessa on monia kysymysmerkkejä. Eli yksi tärkeimpiä kysymyksiä on se, joka liittyy terrorismin torjuntaan ja joka liittyy tehokkaaseen tietojenvaihtoon, jonka pitäisi todella olla tehokasta EUn sisällä ja sen valtioiden välillä – Meillä on Eurojust ja Europol, kaksi virastoa, ja sitten meillä on muita virastoja, joiden pitäisi vaihtaa tietoja, mutta sitten on myöskin näitä riskimaita. Eli olisi hyvin tärkeää ottaa myöskin tämä asia mukaan tähän tiedustelutoimintaan. Tässä on monia kysymysmerkkejä, mutta yhdestä asiasta puhui juuri edellinen puhuja, eli nämä ulkomaiset taistelijat. Tämä on yksi hankalimpia kohtia terrorismin torjunnassa. No, minulla on nyt paljon kysymyksiä, mutta koitan nyt esittää vain pari kolme. Eli haluaisin kysyä, kun ajatellaan Eurojustin ja kansallisten viranomaisten yhteistyötä terrorismin torjunnassa, onko se tällä hetkellä riittävän tehokasta? Onko tässä jonkinlaista haluttomuutta vaihtaa tietoja? Onko riittävästi koordinointia, koska useinhan tällaiset toimet heikentävät yhteistyön tehokkuutta. No sitten kuinka paljon yhteistyötä näiden kahden viraston välillä, Europolin ja Eurojustin välillä. Ja sitten vielä, kun puhutaan vielä näistä ulkomaisista taistelijoista, onko tilastotietoja, joita voidaan tarkastella liittyen tähän ilmiöön, eli onko valvontaa sitten sen suhteen, miten ihmiset kulkevat näiltä alueilta toisille. Ja sitten rahoituksesta, onko siitä mitään tietoja, onko meillä riittävästi siitä tietoa. Ja sitten haluaisin vielä kysyä, että kun meillä on tämä uusi eurojust ehdotus keskusteltavana, eli katsotteko, että siellä on riittävät säännöt, jotta voidaan päästä että terrorismin torjuntaan liittyviin tavoitteisiin. Ja tämän asetusehdotuksen lisäksi haluaisin kysyä, onko jo konkreettisia toimia ja resursseja, joita myöhemmin tai jo nyt voitaisiin ottaa käyttöön, jotta voitaisiin torjua terrorismia entistä tehokkaammin. Kiitos. Next is Rashida Dati. Kiitoksia Rashida Dati seuraavana. Merci, monsieur le président, madame président. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Ensinnäkin terrorismin vastaisessa taistelussa on esitetty useita erilaisia ehdotuksia ja puhuttu turvallisuudesta, mutta hyvin vähän rikosoikeudesta puolesta, kun taas oikeuden mielestäni täytyisi nimenomaan – pyöriä tämän ympärillä, koska se on nimenomaan tärkeää, kun pyritään torjumaan järjestäytynyttä rikollisuutta. Ja rikosoikeudelliset sanktiot toimivat myös pelotteena, sillä aivan kuten tiedätte, mahdollinen rangaistus voi pelotella tiettyjä jihadisteja, joista osa on erittäin nuoria ja täysin epäkypsiä. Eli lopulliset oikeuden päätökset voivat tässä mielessä toimia pelotteena. Tämä on tärkeä asia Euroopan tasolla ja kiireellinen sellainen. Olen Natalie Grisbeckin kanssa samaa mieltä. Oli mukana silloin, kun kuunneltiin oikeusministereitä ja esiteltiin erittäin suoria kysymyksiä, on ei saatu aivan suoria vastauksia. Eurooppalainen syyttäjä on toimivaltainen rahoituspuolella silloin, kun hyökkäykset kohdistuvat Euroopan unioniin, mutta tässä järjestäytyneen rikollisuuden puolessa on myöskin tällaisia hyökkäyksiä kohti e- Euroopan unionia, jota ei voi jättää huomiota. Miksi terrorismiin ja järjestäytyneen rikollisuuteen ei voitaisi laajentaa syyttäjän toimivaltuuksia sellaisena kuin on ilmaistu perusopimuksessa. Se olisi huomattavasti tärkeämpää. Näin voitaisiin torjua tätä toimintaa Euroopan unionissa. Ja lisäksi mm, muistutan sitten, millä tavalla tämä vastahakoisessa ilmapiirissä ja pitkissä keskusteluissa luotiin tätä eurooppalaista pidätysmääräystä ja me tiedämme, että tämä työväline on erittäin tehokas varsinkin kun torjutaan järjestäytyntä rikollisuutta. Eurooppalainen pidätysmääräys otettiin kiireellisen toiminnan seurauksena käyttöön sen jälkeen, kun Yhdysvalloissa tehtiin syyskuun 11. päivän terroristi-iskut. Ja tänä päivänä Tämä on miltei itsestäänselvyys ja näin pitäisi olla näissä muissakin asioissa. Kiitoksia. Puheenjohtaja, kiitoksia. Seuraavan puheenvuoron seuraava puhuja. Merci pour ce Kiitoksia tästä hyvästä kertomuksesta ja puheenvuoroistanne, jossa oli monia asioita, joita voisimme pohtia, kun mietimme yhteistä toimintaa Euroopassa terrorismin torinassa. Nämä eurooppalaiset taistelijat tässä asiassa vaaditaan vahvistettua oikeudellista yhteistyötä kansallisten viranomaisten välillä. Eurojustin alaisuudessa meillä pitää olla näitä yhteisiä minimistandardeja. Meidän pitää vaat katsoa, ettei meillä ole mitään ponsanreikiä lainsäädännössä, ja meidän pitää harmonisoida Euroopan tasolla lainsäädäntöä rikoslainsäädännön osalta, kun kyse on terrorismista. Ja tehän puhuitte siitäkin, että on tärkeää, että jäsenvaltiot panevat täytäntöön YK turvallisuusneuvostuksen päätöksen, joka liittyy terrorismirikoksiin sekä terrorismin rahoittamiseen. Meidän täytyy ottaa huomioon erityispiirteet tässä ilmiössä, ja Eurojustilla on tässä tärkeä rooli. Millä tavalla virasto voi auttaa jäsenvaltioita parantamaan oikeudellista tietojenvaihtoa terrorismikysymyksissä keskenään ja kolmansien maiden kanssa – ja sitten tässä kertomuksessa on suosituksia ja mitä Eurojust pystyy tekemään, jotta voitaisiin edistää rikoslainsäädännön harmonisointia, mitä tulee terrorismin torjuntaan Euroopan tasolla. Ja sitten toinen kysymys, joka liittyy tähän termiin ulkomaiset taistelijat. Eikö pitäisi puhua enemmän eurooppalaisista taistelijoista, koska kyse on usein Euroopan kansalaisista, ja tämä saattaa luoda hämmennystä, kun käydään keskustelua julkisuudessa. Kiitos. Ehdottomasti tässä terminologian käytössä on tiettyä epämukavuutta, kun puhutaan näistä ulkolaisista taistelijoista. Me emme englanniksi ainakaan halua tätä foreign fighter-termiä käyttää, koska se ei oikeastaan kuvaa sellaisia ihmisiä, jotka ovat ähm, syntyneet ja kasvaneet tietyssä maassa ja sitten menevät toiseen maahan taistelemaan. Eli tätä on, on epämukava käyttää, se on toinen kysymys tietysti, mutta kiitoksia, että otitte sen tässä vaiheessa esille. Seuraava puhuja on Tomas Judowski. Vážená paní eh, předsedkyně, prezidentko, děkuji vám za eh, vaši... Puheenjohtaja, kiitoksia erittäin hyvästä raportista, joka tässä esiteltiin pitkän ajan jälkeen nyt on todellakin saatu hyvää materiaalia, jonka pohjalta voi tehdä työtä. Täällä on erityisiä toimia, joihin voidaan rikosoikeudellisesti ryhtyä. Nämä erityiset toimenpiteet tai ehdotukset ovat todella tärkeitä keskustelun kannalta. Minulla on kysymys. Kun näen että joku ihminen poltetaan. monien eurooppalaisen taistelujen silmien edessä. Mietin sitä, eikö Euroopan pitäisi ryhtyä toimeen, toimiin ja tarkastella tätä rikosta, jota voitaisiin verrata rituaali tappamiseen. Pitäisikö meidän takavarikoida tai ostaa näiltä ihmistä kansalaisuus pois ja estää heitä menevästä taistelemaan kyseisille alueille ja tehdä rikokseksi tällainen toiminta jollakin tavalla, koska nämä Euroopan kansalaiset, he lähtevät ulkomaille, mutta sitten heillä on taipumuksena tulla takaisin. Heillä on omaa elämää täällä Euroopassa ja Nämä ihmiset ovat valmiita menemään vaikka kuinka pitkällä rikoksissaan. Eikö meidän pitäisi takavarikoida heidän omaisuuttaan, talojaan? Eikö tämä olisi keino toimia? Ja seuraava kysymykseni. Jos joku levittää propagandaa opiskelijoiden, koululaisten parissa, nuorten parissa, koska varsin usein ihmiset, jotka lähtevät sinne taistelemaan, ovat tällaisia 15-vuotiaita, aivan nuoria. Pitäisikö meidän jotenkin eristää heidät? Kiitoksia. Thank you, Thomas. We may be straining the powers of... Kiitoksia. Thomas, no tässä nyt vähän rajoitetaan Jojustin valtuuksia, mutta ymmärrän kyllä mitä aiot takaa. Judith Sargentini seuraavana. Thank you, Chair. Ähm, Kiitoksia puheenjohtaja. Pari kysymystä. Me olemme kuulleet näiden ulkomaisten taistelijoiden lukumääristä. Te puhuitte kolmesta tuhannesta ja sitten puhuitte terrorismin torjunnasta, koordinoinnista. Koordinaattori puhui viidestä tuhannesta. Olisi hyvä, jos joku voisi antaa määritelmän, mitä tarkoittaa ulkomainen taistelija – koska onko se henkilö, joka on tehnyt rikoksen ja se on tiedossa ja sitten oikeudenkäynti on vireillä, vai onko tämä joku turvallisuuspalveluiden tähtäimessä. Siinä on valtava ero. Enkä ole ollenkaan tyytyväinen tähän termiin ulkomainen taistelija. Kyse on EUn omista kansalaisista, jotka taistelevat ulkomailla ja myös täällä. Lisäksi en ole kovin varma, kun kävin tätä tekstiä läpi, enkä voi nyt sitä siteerata, koska tässä on rajoituksia, mikä on myöskin hiukan outoa, mutta teillä on myöskin paljon selityksiä monista jäsenvaltioista, kuten omastani Alankomaista. Tiedättekö, että Alankomaissa käydään parlamentissa keskustelua siitä, miten terrorismia voidaan torjua – ja jos on, niin voisitteko myös sitten ottaa tämän mukaan tämän tyyppisiin raportteihin? Koska nyt vaikuttaa, että tämä olisi ihan normaali standardi, jossa parlamentista on sovittu, ja näinhän ei ole. Tästä on käyty pitkää taistelua oikeistossa ja vasemmistossa, ja parlamentti on sanonut, että tämä on todella törkeä. En nyt tiedä, kun luen tätä raporttia, tässä puhutaan Eurojust ja Europol en tiedä, onko tämä teiltä jonkinlainen toivomusluettelo. Esimerkiksi tässä puhutaan, että on jäsenvaltioita, jotka selvitävät, että turvallisuuspalveluiden löytämiä todisteita ei voi käyttää syytteeseen asettamisessa, ja se on ongelma. No virallisesti näitä ei voi käyttää, mutta jos katsotaan vaikka juristien salakuuntelua, joka tuli pari kuukautta sitten esille Alankomaissa. Eli asianajajien puhelimia kuunneltiin ja sitten tätä todist- näitä todisteita käytettiin tuomioistuimissa. Eli tämä ehkä ei ole sallittu, mutta se sitä kuitenkin tapahtuu. Eli onko tämä jonkinlainen toivomuslista? Eli onko tässä asioita, jotka pitää muuttaa? Eli että tiedustelu- ja turvallisuuspalveluiden hankkimia tietoja voidaan käyttää tuomioistuimissa, koska Europol ehkä haluaisi tehdä näin, mutta minä kyllä odotan, että Eurojust pitää kiinni laista. Sitten mikä on suhteen perusoikeusvirastoon tällaisissa kysymyksissä, koska oikeus- ja rikoslainsäädännön pitää tietysti johtaa sitten uudelleen sopeuttamiseen yhteiskuntaan, mutta sellaista ei tässä tekstissä ole mainittu. Eli kertokaa hiukan, mikä tämä toivomusluettelo on ja millä tavalla millä tavalla tämä sitten on suhteessa Europolin toimuksistaan ja meillä on sitten eurooppalaisia syyttäjiä, mutta tässä ei ole minkäänlaista valvontaa. Kiitos. Marju. Marju Lauristin seuraavana. Thank you, Chair. My question also... Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, minunkin kysymykseni koskee tietoa, koska tulen maasta, jossa, jossa tämä ulkomaisten taisteluiden ilmiö on ollut kovin kaukainen. Viimeisen tiedon mukaan meillä on nyt ensimmäiset kaksi sellaista paikalla. Tämä on leviävä ilmiö. Meidän maassamme ei ole paikallisyhteisöä, joka ruokkisi tämän kaltaista tilannetta. Jos esimerkiksi puhutaan islamilaista radikalismista, meillä ei ole sellaista. Meillä on hyvin rauhallisia islamilaisia nuoria, joita jotka myös tuomitsevat kaiken tällaisen väkivaltaisen toiminnan kovin voimakkaasti. Ja minua kiinnostaa se, että onko teillä todisteita tämänkaltaisesta toiminnassa, jonka tavoitteena on luoda verkostoja muissa EU-maissa, jossa paikallista muuta toimintaa ei ole, muuta kuin tällainen kansainvälinen verkosto. Ja mikä se järjestelmä on, millä tavalla arvioidaan sitä tietojen välitystä näiden EU-maiden välillä. Eli jos tällainen niin sanottu ulkomaalaistaistelija, joka on EU-kansalainen Espanjasta, Ranskasta tai Saksasta tai muusta maasta, palaa, niin saadaanko siitä tietoa? Saadaanko tietoa myös siitä, että hän muuttaa sellaiseen EU-maahan, josta hän ei ole peräisin, hän vain muuttaa sinne? Onko teillä tietoa tästä? Käydäänkö tietojenvaihtoa tällaista asiasta? Tämä liittyy myös keskusteluihimme PNRstä. Mitä tapahtuu näille palaajille? Kiitoksia. Thank you, Mario. Next um, is Mrs. Meyer. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Meijer. Ja, dank u wel, voorzitter. Um, ik heb... Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla on muutamia kysymyksiä. Hän ensimmäinen viidestä tuhannesta jihadista tästä lukumäärästä tehdäänkö tässä ero myös paikka, täällä kasvaneihin terroristeihin vai onko mukana myös muualta tulleet terroristit, onko jotakin eri tietoja ja kuinka paljon heitä löytyy per jäsenvaltio sitten rikosoikeudellinen menettelytapa. Entä sitten Schengenin toiminta, että se jotakin voida tehdä, tehostaa rajavalvontaa, että voisimme huolehtia siitä, että islamistitaistelijat eivät voi palata Euroopan unionin alueelle. Ja vielä lopuksi aikaisemmassa kokouksessa kuulimme myös tulevan syyttäjän viraisen velvollisuuden laajentamista myös terrorismiin. Onko tämäkin teidän toivellistalla vai puolatteko tällaista asiaa kokouksissa? Siinä kaikki kiitos. Thank you. And Mr. Kiitoksia. Sitten edustaja Ferron. Kiitoksia tästä esityksestä. Minä kuitenkin kieltäisin sen, että meillä ei olisi riittävästi juridista arsenaalia toimia tätä. Meillä on e, ihmisoikeustuomioistuimen käytäntö, joka tuo, suojaa edelleenkin ihan liikaa terroristeja ja murhaajia, eikä nikkään näitä uhreja. Minä pyytäisin teitä selkeästi ottamaan käyttöön uudelleen, uuden oikeustoimivallan, jossa otettaisiin käyttöön kuolemanrangaistus ja kaikki tämä koskisi siis ja eurooppalaisella maaperällä ja aloitettaisiin Schengenin sopimuksista, eli keskeytetään tai lakautetaan Schengenin sopimukset niin, että jäsenvaltiot itse voivat suojata omia rajojaan ja välttää näin jihadistien saapumisen maankamaralleen. Juan Fernando. Help. Juan Lopez Fernando. Thank you, Mrs. Konings, of course. Thank you for... Ja puheenjohtaja Rova Konings, kiitokset. Tulette jälleen kansallisvapauksien valiokuntan raporttinen kanssa. Kiitän siitä, että johdatte Eurojust-virasta. Mm, kysymykseni liittyy myös sen, pitää pitäisi myös miettiä tätä kielenkäyttöä. Varmasti monet ovat meistä samaa mieltä, että ajatus yksinäistä sudesta on harhaanjohtava, koska ei sellaista olekaan kuin yksinäinen susi. Ulkomaiset taistelut on myös harhaanjohtava käsite, koska ne ei ole mitään ulkomaalaisia taistelijoita. On joku, joka rekrytoidaan eurooppalaisesta yhteiskunnasta lähtemään ulkomaille ja hänet koulutetaan tappamaan, vihaamaan, viha puheiden avulla ja sitten hänen pitää olla myös valmis kuolemaan samalla kun tappaa muita. Kysymykseni koskee Eurojustin kokemuksia. kun pyritään saamaan selle todelliset tosiasiat. Te mainitsitte lukuja noin 3000 ihmistä, jotka olisi rekry- on rekrytoitu Haluan kysyä, onko meillä tietoa yhteistä piirteistä, yhteistä uhista, jotka liittyvät näihin rekrytoituihin henkilöihin tarkoituksena, että heidät koulutetaan jihadistisiin metodeihin. Onko meillä jotakin tietoa, tai tiettyä tietoa siitä, keitä he ovat? Saammeko tuntea heidän kaikkien henkilöllisyyden, miten heidät on rekrytoitu, missä heidät on koulutettu. Me vain tiedämme, että tällaisen sattumavaraisen luvun, että noin 3000 on, heitä puut, nämä ihmiset puuttuvat EUn alueelta. Kuinka monta näistä on naisia ja mikä rooli heillä voi olla, kun he taistelevat? Tai rekrytoivatko hekin? Ovatko he tavallaan orjuutettu? juttuja äh, radikaalin islamilaisen oikeuskäytännön mukaisesti. Mikä näiden naisten osuus on tässä taistelussa? Sitten lopuksi, minkälaisia kokemuksia Eurojustilla on siitä, missä määrin on tehostettu on käytetty hyväkseen tehostettua yhteistyötä, kun on Euroopassa tällainen yhteinen terrorismin uhka. Miten tehokasta on ollut, kun joitakin näistä henkilöistä on viety oikeuden eteen tai kun on jaettu saatavissa olevaa tietoa tähän mennessä, jotta voidaan mahdollisesti asettaa näitä henkilöitä syytteeseen. Kiitos. This is what we were saying through these national... Kiitoksia. Niin, kansalliset syyttäjät rakentavat tämän tyyppistä käsitystä tällaisesta kulttityyppisestä jihadismista, mutta mitään eurooppalaista tällaista yleiskäsitystä ei ole tulossa. Eurojustilla on tietysti tässä tiedonkeruussa jonkunnäköinen rooli. Tietysti meidän haluaa vielä nopeasti palata tähän. Otan vielä nämä muut puhujat ja, ja viimeisen puheen siis luettelossa ja sen jälkeen palaamme tähän. Swinburg ensimmäisenä. Te olette viimeinen puhuja ja sitten palaan teidän parinne. Tack för ordet, Kiitoksia hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia tästä kertomuksesta ne, joka oli erittäin mielenkiintoinen. Haluan en alkuun sanoa, että ei ole mitään väliä siltä, että ovatko nämä henkilöt yksinäisiä susia, ulkomaan kansalaisia tai EU-kansalaisia. Yhtenäistä heille on se, että he ovat raiskaajia, murhaajia ja orjakauppiaita. Siitähän tässä on kysymys. Luettelo voidaan tehdä pitkäksi, kun puhutaan näistä oikeudellisista toimista, mutta meidän täytyy puolustaa Eurooppaa kansalaisia palavilta ulkomaisilta taistelijoilta ja terroristeilta, jotka toimivat kotimaissaan. Erityisesti täytyy keskittyä siihen, millä tavalla syytetään ja tuomitaan niitä yksilöitä, jotka ovat radikalisoitumista, radikalisoitumassa ulkomaisiksi taistelijoiksi ja niitä, jotka palaavat sota-alueelta. Jäsenvaltioissamme on nyt esitys tiukennetuksi lainsäädännöksi tällä alalla, joka koskee terrorikoulutuksen äh, valmisteluin, terrorijärjestön jäsenyyden ja jihadistitaisteluihin osallistumisen äh, kriminalisoimisesta. Minä kannatan sitä voimakkaasti. Lisäksi olen myös tämän kaltaisten moni, monimuotoisia lähestymistapoja vastaan, jotka monet niin täällä puolustetaan. Pitäisikö mukaan ymmärtämyksellä ottaa vastaan niitä, jotka murhapolttavat naapureitaan, ne, jotka murhaavat ihmisiä ja heittävät heitä mätänemään joukkohautoihin? Pitäisikö heitä ottaa vastaan psykologin neuvontapalveluiden avulla tai antaa heille harjoittelupaikka kunnassa? Minun mielestäni nämä ovat sellaisia yhteiskunnallisia etuja, joita ei tule antaa heille. Ovi Eurooppaan tulee heille sulkea jos he suunnittelevat terroristi-iskuja, heidät tulee karkoittaa, viedä pois maasta ja antaa heille koko tulevaisuudekseen maahantulokielto. Mehän kuulimme täällä myös siitä, että 3000 tai 5000, tämä nyt olikin tämä luku nyt yhtäkkiä, tämä määrä. Nähdään, millä tavalla henkilöt pääsevät Eurooppaan. Olemme kuulleet kertomuksia siitä, että he tulevat Välimeren kautta pakolaisten joukossa. Olemme nähneet, millä tavalla Dublinin äh, asetus nyt äh, hyödy, millä tavalla sitä hyödynnetään tässä tapauksessa. Siitä syystä on tärkeää, että toimimme heti ja nopeasti. Kiitoksia, puheenjohtaja. Niin, tietysti meidän hyvin lyhyesti ja sitten palataan tähän vieraamme parin. Señor presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Nyt ihan lyhyesti. Niin, puheenjohtaja, voitaisiinko ehdottaa, nyt kun uudistetaan rikoslainsäädäntöä, mehän tiedämme nyt kuinka paljon vahinkoa on tapahtunut ja kuinka suuri tämä uhka on. Meillä on ollut valikoituja hyökkäyksiä ja sitten taas ei-valikoituja. Esimerkiksi Madrid ja Lonto ja sitten valitut kohteet oli Pariisissa ja Brysselissä. Ja toisaalta Esimerkiksi Pariisin hyökkäys maksoi 20 000. Rahat tulivat Jemenistä ja Madridin Lontoon iskut. No, ne olivat sitten paljon suurempia iskuja. Eli ehkä tätäkin pitäisi miettiä vähän rikoslainsäädännössä. Thank you. Kiitoksia. Ja näin vastauksena näihin jäsenten esittämiin näkemyksiin Jyr Justin puheenjohtaja, olkaapa hyvä teidän vuoronne. Thanks a lot, Mr. Chair. I will do my best. Kiitoksia, teen parhaani käydäkseni läpi näitä kysymyksiä ja toivottavasti pystyn antamaan älykkäitä vastauksia. järjestyksessä. Kiitoksia teidän kysymyksenä, herra Dias de Mera. Me toimme molemmilla tasolla torjunnassa, ennaltaehkäisyssä ja tässä mielessä meidän täytyy keskittyä kaikkiin mahdollisiin välineisiin ja Rova Rashida Dati sanoi, että tavallaan olemme seunattuja, koska Eurojust on olemassa johtuen syyskuun 11. päivän tapahtumista USAssa tavallaan, ja tämä koskee myös eurooppalaista pidätysmääräystä, sama koskee yhteistä tutkimustiimiä. Meillä on välineitä, ja me näytämme, että voimme toimia, reagoida ylirajojen nopeasti, tehokkaasti, tuloksellisesti ja Eurojust on koulutettu käsittelemään nopeita toteutuksia perätyksen määräyksen Ja kun ajatellaan yhteisiä tutkimustiimejä ja ajattelen tätä, tämän tavallaan tällainen keskinäinen oikeudellinen väline on syytä, jotka täysin noudattavat lakia, juridista apua annetaan rajat ylittävällä tavalla nopeasti ja tehokkaasti, joten meillä on kaikki nämä välineet ja todellakin on yksi huoli ollut alusta lähtien sen jälkeen, kun on alettu toimimaan terrorismin parassa e, ja terrorismin rahoituksessa halalla ja muut järjestelmät. Te, te, ei rahasta jää jälkeäkään, kun rahoja välitetään eteenpäin ja tästä on tulossa yhä uskomattomampaa, kun kuulee, että maksetaan esimerkiksi Mä sanon tämä eri tavalla, jos kuulee, että puhutaan todellisista arkista tiedosta, jos puhutaan laittomasta asekaupasta, joka maksetaan bitcoinilla muusta netistä, niin silloin on todellisia ongelmia jäljittää käyttää tätä, näitä laittomia aseita. Silloin on isot ongelmat, miten saa kiinni nämä, tai voi järjestää näitä rahat ja miten Havala käyttää bitcoineja niin, so it is not becoming... rahaa hyväkseen. Tästä on kaikesta tulossa yksinkertaisempaa ja samalla monimutkaisempaa. Ja mitä me olemme tehneet? Olemme perustaneet eurojustin varmistaaksemme sen, että nopea keskenäinen oikeudellinen avunanto toteutuu ja noudatetaan täysin oikeuslaikkiperiaatteita aina. Meillä on eurooppalainen yrityspidätysmääräys ja muita välineitä käsissämme, jotta voidaan nopeasti ja tehokkaasti käyttää to- hyväksi. Meidän pitäisi todellakin miettiä, miten tartutaan terrorismin vastaiseen rahoitukseen laillisesti, miten tartutaan laittomaan asekauppaan, koska aseita on löytynyt viimeisissä operaatioissa niitä, niillä käydään kauppaa virtuaalisessa maailmassa. Miten voidaan nopeasti toimia? Miten saa, saadaan käsiin rajat ylittävällä tavalla. Siis näinhän Eurojust toimii, se äh, toimii rajat ylittävällä tavalla ja saa tätä kautta tietoa. Tiedän, että tämä on varsin arka luonteinen alue, mutta miten, äh, minkälaisia pidätys, tie, tiedon säilytysmetodeja on käytössä, koska mehän etsimme tavallaan tietoja heinäkasasta, joten pitää käyttää eri välineitä. Me käytämme hyväksymme kaikkia kokemuksia, joita on. Me saamme tästä jonkinlaisen tuotteen puristettua ja yritämme sitten myötävaikuttaa keskusteluun ja haluamme parempia välineitä, parempia laillisia kehyksiä. Ja viimeinen huomio, jonka teitte, ja tätä olimme jo käsitelleetkin, mikä ero muuten on Maadinin hyökkäyksen välillä, kun kaksi ihmistä menetti henkilöä, menetti henkeä. Ja sitten mikä ero on näiden hiljattaisten hyökkäysten välillä? Madridissa oli tällainen marokkolainen ryhmä, joka toimi eri maissa, mutta mitä näimme Brysselissä, yksi nuori henkilö, joka oli pantu vankilan, hän oli matkustanut pois ja takaisin tullut Ranskaan ja Brysselin ja hyökkäsi sitten tiettyjä henkilöitä. Nämä nuoret sattumalta tapaavat toisiaan, ry- ne ovat vähemmän, he ovat vähemmän järjestäytyneitä, jäsentäytyneitä. Niitä, heitä on helpompi tavallaan kuvata. Se ei ole mikään jäsennelty ryhmä, vaan ne ovat yksittäisiä aloitteita ja näin oli myös Belgiassa tämän kuun alussa. Siis kyseessä ovat yksilöt, jotka tapaavat toisiaan ja sitten alkavat ryhtyä erilaisiin aloitteisiin, joilla on kyllä yhteyksiä moniin muihin EU-ssa, mutta ei kovinkaan järjestäytyneellä tavalla. Vahingon lisäksi eikö tämäkin pitäisi ottaa huomioon rikosoikeudessa? Tämä asia on otettu esille. Teidän pitäisi ottaa tämä aloite, tämä aloite. Me emme voi näin tehdä tietenkään. Tämä ehkä vastaa teidän kahteen kysymykseen, herra Diastemera. Sitten rouva Kiinnitsi, kiitoksia teille kysymyksestänne. Kyse on tehokkuudesta tiedonvaihdossa ja siksi olemmekin toimineet. 2002 vuoden jälkeen olemme tehneet työtä debates saying uh, Is... Olemme todenneet, että tämä on hyvä puitepäätös. Madridin pommitusten jälkeen olemme todella turhautuneita Eurojustissa, koska meillä on ollut oikeaa tietoa. Meiltä ei pyydetty tietoa Espanjasta käsin. Belgia kyllä pyysi pyytiin varmistamaan koordinointia. Ja me pystyimmekin to- koordinoimaan toimintaa Italian, Marokon, Belgian välillä. Niin me teimme tehtävämme, mutta Tästä turhautumisesta päätimme, käännymme päätöksentekijöiden puoleen, sanomme, että tarvitsemme luotettavan verkoston, jossa on mukana kansallisia terrorisminvastaisia viranomaisia. Sen jälkeen meidän tilanteemme on ollut informaation kannalta parempi. Sen jälkeen olemme pystyneet sanomaan kaksitoista että nyt on ongelma, joka liittyy näihin matkustaviin taisteluihin. Kutsutaan nyt heitä vaikka matkaaviksi taistelijoiksi, jotka kulkevat edestakaisin. Syyrian ja takaisin. Onko tämä uusi ilmiö? No ei kovinkaan, koska 2005 olimme aktiivisena mukana tutustumassa tällaiseen rekrytointiryhmään, joka kulki Irakiin, Egyptiin ja teki siellä terroristitekoja ja kaikki, me kaikki tunnemme yhden naisterroristin, joka teki eh, sitten itsemurhan Irakissa ja hänen miehensä seurasi häntä seuraavana päivänä. Me varmistimme koordinaation, oikeusan yhteistyön ja otimme huomioon, näin koko verkosto tuomittiin 2007 Belgiassa ja Ranskassa, joten me olemme kyllä tehneet työtämme ja sitten olemme perustaneet tämän verkoston. Niin voimmeko tehostaa toimintaa? Toiminta? No totta kai, voidaan sitä suosituksia ja me tai no, olemme tehneet suositukset tässä omassa kertomuksessamme ja tässä nyt vastaus teille puheenjohtaja. Meillä on yleiskuva siitä, mitä jäsenvaltiossa tapahtuu ja pyrimme käsittelemään yhteisiä ongelmia, koska tämähän on yhteinen ongelma, ei tämä ole vain jonkun maan ongelma. Tämä on eurooppalainen yhteinen ongelma ja tarvitaan myös yhteinen reaktio, yhteisiä toimenpiteitä, yhteisiä aloitteita. Ja yhtä lailla tärkeää on yhteistyö virastojen välillä tietysti ne kaksi virastoa, jotka käsittelevät terrorismia ja järjestäytyvää rikollisuutta, toinen poliisitasolla, toinen oikeudellisella tasolla, niiden pitää toimia käsi kädessä. Ja mielestäni jos on lukitsee 25 artiklaa oikein, perussopimuksessa. Siellä todetaan kirjaimellisesti, että Eurojustin täytyy tehostaa toimintaansa, joka perustuu informaatioon, jota saadaan jäsenvaltiolta ja Europolilta. Tämä tarkoittaa sitä, että Eurojustin täytyy tehdä jotakin tiedolla, jota se saadaan jäsenvaltioista ja toimia Europolin tasolla myös. Ja tämän takia esimerkiksi me pidämme kiinni siitä, että meillä on tällainen yhdyskeskus ulkomaalaisista matkailijoista. Mutta tämä ei kuitenkaan liity suoraan terrorismin toimintaan, koska joillakin mailla on joitakin vast- vastalauseita. Kun puhumme tiedustelutoiminnasta ja turvallisuuskysymyksistä ja informanteista ja niin edelleen, mutta tätä kaikkea meidän pitää tarkastaa tarkemmin. Tämä yhteistyö on ihan yhtä lailla tärkeä ja tiedonvaihto on myös yhtä tärkeää. Sitten Europol, osallistuu suureen osaan kokoukseen, jossa käsitellään oikeusta yhteistyötä, mutta tietenkin Europolin jäsenet ja Eurojustin jäsenet ovat erilaisia, mutta niiden pitää täydentää toisiaan. Siellä, missä he lopettavat työssä, meidän pitää jatkaa. Meidän tehtävämme on aina ollut, että niin nopeasti kuin vain mahdollista, mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, koska jos eurosta on varhaisessa vaiheessa mukana, niin silloin voidaan seurata tilannetta alusta lähtien ja milloin meidän pitää alkaa toiminta yhteisten tutkimustiimien kanssa. Meidän pitäisi kuitenkin toimia käsi kädessä poliisivoimien kanssa. Je voulais m'adresser à Madame Rachida Dati. Sitten Datille. Mitä tulee ennaltaehkäisyyn, syytö, syytteeseen asettamisessa, niin tässä on työtä tehtävänä. Meillä pitää olla hyviä tuomioita, mutta myöskin asioita, jotka ehkä lannistavat tiettyjä mahdollisia terroristeja syyllistymästä terrorismiin. Mutta meidän täytyy myöskin tehdä hyviä takavarikointeja. Tästähän Dias Demera puhui että on hyvä, että on poliiseja, jotka takavarikoivat varoja, mutta jos näitä tuloja ei voida poistaa ja tehdä takavarikointeja, niin sitten kyseessä on vain myrskyvesilasissa. Ja siksi on tärkeä tämä takavarikointeihin liittyvä direktiivi. Eurojustissa käytiin keskustelua, jotta voitaisiin vahvistaa takavarikointimahdollisuuksia käytännössä. Sitten, että olisi laaja soveltamisala. No tätä keskustelua pitäisi käydä täällä. Artikla 86 sopimukset Euroopan unionin toiminnosta käsittää tällaisen soveltamisalan, eli sitä ei rajoiteta. Mehän tiedämme, että komission ehdotus keskittyy Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaamiseen. Ja nyt sitten käydään keskusteluita neuvostossa. Meidän täytyy katsoa, mitä nyt tarvitaan, jotta olisi tehokasta terrorismin torjuntaa. Eli sama kysymys. Eikö jäsenvaltioissa ole riittävästi tai Euroopassa ja Ja millä tavalla Eurojust voi olla mukana – torjumassa terrorismia tehokkaammin. Kun torjutaan yhtä rikosmuotoa, niin sitä tulee soveltaa myöskin muiden ilmiöiden torjumisen. Terrorismi on niistä yksi, ihmiskauppa voisi olla esimerkiksi toinen. Eli käykää keskustelua tästä ja miettikää näitä asioita, koska Nämä asiat pitäisi hoitaa ajallaan. Niin Dati sanoi, että eurooppalainen pidätysmääräys ja yhteiset tutkimustiimit ovat hyviä, ja näitä käytetään myöskin Eurojustissa. Sitten toinen kysymys. yhteinen lähestymistapa ja tiettyjä huolenaiheita liittyen tähän termiin ulkomaiset taistelijat. No, meidän pitää nyt muistaa, että fyysisestä teosta tulee rikos. Tässä kyse on terrorismista. Eli YK on päätösaselmassaan tämän määritellyt ja omalta kannaltani voisin puhua esimerkiksi matkustavista taistelijoista. Kiitoksia myöskin Tsekki edustajalle. Euroopan parlamentti on keskittynyt hallinnollisiin kysymyksiin ja monen tahoiseen lähestymistapaan. Me katsoimme, millaisia aloitteita on tehty kansallisella tasolla. Siellähän on yhteistyötä esimerkiksi sosiaalitarkastustahojen välillä. Eli katsotaan, että henkilökortteja on vedetty pois esimerkiksi, ja meillä on erilaisia aloitteita. Jäsenvaltioiden pitää sitten katsoa, kuinka pitkälti näitä toimia voidaan toteuttaa heidän alueellaan – ja kuinka pitkälti parlamentti voi ne hyväksyä, voidaanko niitä soveltaa ja johtavatko ne tuloksiin. Kiitoksia Alankomaiden edustajalle myöskin kysymyksestä. Minä olen aivan samaa mieltä kanssanne. Kaikille on oma roolinsa ja tehtävänsä. Meillä missään tapauksessa ei ole mitään tällaista toiveiden luetteloa, vaan käytämme niitä kokemuksia, joita olemme saaneet kentältä, että voimme kertoa kaikille siitä, mikä on Euroopan unionissa olemassa, emmekä suosi yhtä tai toista. Meillä on oma tehtäväkenttämme, hoidamme työmme ja juuri viitasin siihen, mitä me olemme tehneet ja me voimme tehdä sen, mitä meitä pyydetään tekemään. Emme pyydä mitään ylimääräisiä tehtäviä. Ja haluamme vain soveltaa olemassa olevaa jotta teemme sen, mitä meidän pitäisi tehdä. Ja voin vain toistaa se, mitä kaikki ovat kysyneet minulta juuri tarkoista luvuista, niin tarkkoja lukuja meillä ei ole. Ei ole mitään yhteistä määritelmää tähän mennessä ja siitä syystä, miksi nimenomaan pyydän sitä, että meillä olisi yhteen lähestymistapa. Mutta te, äh, äh, luvut ovat hajallaan, meillä kaikilla on oma lähestymistapamme ja tämä on nimenomaan se, mitä tässä vaaditaan. Yhteinen ongelma ja yhteistä lähestymistapaa tarvitaan sen sijaan, että arvaillaan lukuja. Pyritään saamaan parempi näkemys sen sijaan näihin tarkoihin lukuihin. Se, mitä me olemme tehneet ja mitä syyttä ja oikeusviranomaiset tekevät, millä tavalla ne reagoivat. Ja How can we uh, be uh, more uh, effective? Ja miten voimme olla tehokkaampia? Eli meillä ei ole mitään tällaista luettelua eri toiveista, mutta haluaisimme saada jälleen sen aikaiseksi, että meillä olisi yhteinen määritelmä. Silloin tarvittaisiin yhteistä eurooppalaista rikosoikeudellista politiikkaa. Jotkut soveltavat hallinnollisia toimenpiteitä. Toisella taas on tämä monialainen lähestymistapa. Voidaan ryhtyä terrorismivastaisiin toimiin tällä tavalla, kun pyritään rajoittamaan radikalisoituvia nuoria ja silloin voidaan välttää se, että he eivät lähde maasta. Ja kun he palaavat, kun meillä on palaajia, niin joissakin jäsenvaltioissa on tapana se, että on tällainen kolmiosainen jako näille palaajille. Ne, jotka ovat käyneet Syyrialla, Syyriassa, Irakissa ja taistelualueilla, jotka ovat hieman radikalisoituneita, mutta eivät vaarallisesti keskitaso. Naiset, nuoret ja miehet, siis kaikki kuuluvat tähän, jotka palaavat, ovat radikalisoituneita, jota täytyy seurata ja valvoa. Ja sitten on ne, joilla on rikostausta, joita, jotka on jo tuomittu terrorismista tai muista rikoksista, jotka ovat palanneet, ovat erittäin radikalisoituneita, heitä on koulutettu kovaa ja heitä tulisi kohdistaa oikeudellisia toimeihin tulisi kohdistaa oikeudellisia toimenpiteitä. Puheenjohtaja, niin tietysti haluatte vielä vastata muille, mutta meillä on vielä yksi asia. Ja kun torstaina ollaan tähän päivän aikaan liikkeellä, niin kollegat haluavat kyllä ehtiä lentokoneisiin ja juniin. Näin, että täällä on kollegat ovat paikalla seuraava asia varten. Voisitteko tehdä nopean yhteenvedon? Niin, käsittääkseni olen kattanut nämä. Same. You have police work. Siis kun tässä käsitellään tätä poliisityötä, meillä on tiedustelupalvelutyö ja sitten meillä on syyttäjäpuoli. Emme halua näistä kahdesta muusta ottaa mitään päällekkäisyyksiä, mutta olemme oikea-aikaiseksi mukana niin, että oikeusjärjestys säilyy ja sitä syyttäjät kykenevät toimimaan ei, että on tiedustelupalvelu tiedustelupalvelun itsensä vuoksi, vaan että voidaan varmistautua siitä, että se voidaan muuttaa rikosoikeudelliseksi prosesseiksi, niin silloin se on hoidettu juridisella tavalla. Ja kun tässä puhutaan rajoja ylittävistä toimista, niin tämä tulisi hoitaa Your Justin toimesta jäsenvaltioiden oikeusviranomaisen toimesta. Ja näinhän me juuri tässä teemmekin. Eli meillä on operatiivinen rooli. To, to leave you actually ask questions. say to those members Jäsenet ovat jo lähteneet ja äh, jos jotain kysyttävää on teille, jotka olette vielä paikalla, niin ne, jotka eivät ole vielä saaneet vastauksia itselleen, niin ehkäpä voisitte kirjallisesti sitten hoitaa nämä. Kertokaa minulle, jos teillä oli tällaisia ongelmia. Ihan vain, jotta oltaisiin reiluja kollegoille. Seuraavan aiheen parissa monilla on matkasuunnitelmia, emmekä halua nyt näitä sitten häiritä. Kiitoksia Michelle kovasti. Tämä on kaikkein monimutkaisin osa tätä radikalisoinnin torjuntaa ja terrorismin torjuntaa. Tämähän on kaikkein vaikein. Kiitoksia. Tämä on ollut erittäin tärkeä. Kiitoksia kollegat hyvin erittäin hyvästä keskustelusta. Ja nyt mennään seuraavaan kohtaan. Kiitoksia. For a very rich debate. And thank you, Michelle, for your contribution today. Colleagues, thank you again. If you don't mind, uh, uh with um, respect to... No niin, kiitos hyvät kollegat. Nyt sitten ne kollegat, jotka ovat mukana tässä seuraavassa kohdassa, niin haluaisin ryhtyä nopeasti käsittelemään sitä. So we have the next item, which is the interoperability. Seuraava kohta siis koskee eurooppalaisia julkishallintoja, yrityksiä, kansalaisia palvelevia yhteentoimivuusratkaisuja Yhteentoimivuus julkisen sektorin nykyaikaistamisen välineenä on aiheena. Valmistelijana Jerun Lennars. Lennars on paikalla. kun nyt olen sanonut toimivuus sanan kaksi kertaa, niin voin varmaan tässä antaa myöskin johdannon. En tiedä, onko se yhtä vaikea sana muilla kielillä, mutta minulta se nyt onnistui. Meillä on täällä Dali SDstä varjona. Timothy ei ole paikalla. Eikä muutka, eivätkä muutkaan varjoesittelijät. Okay, thank you colleagues for staying. In this file each is the... Kiitoksia kollegat, että jäitte vielä paikan päälle. Tässä Libe on säännön 53 nojalla yksinomaisen toimivaltuuden nojalla rikkeellä. Ja koska meillä tämä tietosuojanäkökohta on esillä, niin meillä on hyvin selkeä toimivalta tällä alalla. Joten halusin tehdä tämän aivan selväksi ja selvä tästä, miksi tämä on niin tärkeä. Annan siis edustaja Lenarsille ensin puheenvuoron ja ensimmäinen puhuja. Sen jälkeen on Dali varjoesittelijän, joka on paikalla. Edustaja Lenars ensin, olkaa hyvä. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Eli nämä yhteentoimisuusratkaisut, jotka koskevat eurooppalaisia julkishallintoja, yrityksiä ja kansalaisia, on aiheena ja sitä nimetään tästä eteenpäin isaksi. Kaikissa jäsenvaltioissa on nähtävässä, että meillä on digitalisointi ja nykyaikaistaminen käytössä ja se on oikein hyvä kehityskulku, varsinkin kun meillä on tällaiset e-hallinto, e-laskutus ja niin poispäin. Niin, edustaja Lennart sanoo puheenjohtaja. Hyvät kollegat, keskeytän vähän. Juan, kollegat, voisitteko istuutua? Te e, istutte varjoesittelijän edessä. No niin, edustaja Lennart, jatkakaapa. No niin, kuten totesin, digitalisointi ja nykyaikaistaminen julkishallinnossa on hyvä asia. Ja siellä on otettu käyttöön erilaisia e-terveys, e-laskutus ja e-muita toimenpiteitä, jotka ovat johtaneet siihen, että palvelut on käytettävissä yhä enemmän kansalaisilla. Se on säästänyt kustannuksia, tuonut tehokkuutta, avoimuutta ja korkeampaa palvelutasoa. Meidän täytyy kuitenkin pitää selkeästi huoli siitä, että nämä palvelut, kun ne ylittävät rajoja, eivät saa mitään esteitä eteensä, vaan että yritykset ja kansalaiset jotka toimivat rajoittavissa tilanteissa, eivät joudu ongelmiin ja että meillä ei synny ongelmia esimerkiksi sen suhteen, että meillä on tällaisia sähköisiä esteitä, jotka estäisivät tätä yhteen toimivuutta eurooppalaisella tasolla. Tämä on ehkä kaikkein tärkein. Meillä on jo isäohjelma ja tämä on sen seuraaja. Ensimmäinen, ensimmäistä 2016 sen on tarkoitus tulla voimaan ja nyt asia on aika kiireellinen, jotta täällä live-valiokunnassa sitten hoitaisimme työmme ja veisimme sitä nopeasti eteenpäin. Meillä on ollut hyvää yhteistyötä Carlos Soenion kanssa ITRE-valiokunnassa ja Liisa Jaakonsaaren kanssa IMKO-valiokunnassa. Ja meidän tavoitteemme on siis näin viedä tämä asia loppuun. Kun puhutaan meidän näkemyksestämme yhteensopivuudesta, niin meillä on yksinomainen toimivaltuus, kun puhutaan tietosuojasta. Ja tällä hetkellä Euroopan komission ehdotuksessa artiklassa 4b lyhyesti on mainittu turvallisuus ja yksityisyys. Ja minun mielestäni se kokemus ja asiantuntemus, joka meillä tässä valiokunnassa on, voi hieman täydentää tuota kohtaa ja huolehtia siitä, että yhteensopivuusratkaisut palvelu, julkisissa palveluissa tarjoavat lisäarvoa ja samalla kuitenkin nämä perusoikeudet ja yksityiskysymykset kansalaisille suojataan. Ja tässä odotan, mm, että pääsemme hyvään tulokseen yhdessä näiden kahden kollegamme kanssa. Kiitoksia. Thank you very much, uh, thank you very much Mr. Lennars, thank you for being brief. Puheenjohtaja, kiitoksia edustaja Lennars. Kiitoksia siitä, että puhuitte Lyhyesti halusin jälleen sanoa englanniksi tämän yhteen sanan Ja nyt annan puheenvuoron Miriam Dalille. Olkaa hyvä. Thanks, chair and Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos myöskin esittelijälle. Näin tiedämme hiukan paremmin, miten tietosuoja saadaan osaksi tätä ISA-kakkosta. Isä kakkostahan on laajennettu myös kansalaisiin – alkuperäinen isähän ei kattanut kansalaisia, eli tästä tulee tärkeämpi ja meidän täytyy varmistaa, että kansalaisten tietoja suojellaan ja uskon, että minä ja esittelijä olemme samalla aallonpituudella sen, kun nyt kuulin, mitä hän sanoi. On tärkeää, että Isä Kakkonen ei vain havaitse, vaan myöskin puuttuu asioihin, jotka Isassa tarvitsevat parannusta, ja myöskin täytyy katsoa mahdollisia aukkoja tässä järjestelmässä, joista yksi liittyy nimenomaan tietosuojaan. Olin teollisuusvaliokunnan kuulemisessa, jossa käsiteltiin lainsäädäntömietintöä. Itse olen teollisuusvaliokunnan jäsen, mutta itse olin siellä Liben kansallisvavauksien valiokunnan edustajana. Ja yksi toimista, joka mainittiin, oli se, että koska Isa Kakkonen on rahoitusmekanismi moniin toimiin. Se voi edistää yhteen toimivuutta ja meidän täytyy varmistaa, että tietosuoja, kysymykset otetaan huomioon näissä toimissa. Sitten puhuttiin näistä suoritusindikaattoreista, jotka liittyvät kaikkiin toimintoihin. Ja tällä tavalla voidaan valvoa toimintaa, tuloksia. Ja uskon, että on tärkeää, että painotamme tietosuoja kysymyksiä ja kansallisvapauksen valiokunnassa täytyy tietysti varmistaa, että kansalaisien tietoja suojellaan ja komission on taattava tietosuoja. Tässä prosessissa pitää todeta, että kaikissa toimissa täytyy tehdä selväksi, miten tietosuojakysymykset hoidetaan. Eli näitä osia ehdotuksesta voidaan parantaa, mitä tulee tietosuojaan. Ja on hyvä, että puhuitte esimerkiksi artiklasta 4. Mekin katsomme, että artikla 4 pitää muotoilla sillä tavalla, että se takaa tietosuojan ja että se pannaan täytäntöön jokaisen toimenpiteen alkuvaiheessa. Sitten toinen artikla 12 sitäkin sit selittää vähän tarkemmin, koska se liittyy kansainväliseen yhteistyöhön ja meidän pitää varmistaa, että kun kyse on yhteistyöstä kolmansien maiden kanssa, niin komission on varmistettava, että tässä noudatetaan tietosuojasäädöksiä. Mutta se, miksi nyt puhutaan tarpeesta ottaa mukaan viittauksia tietosuojaan tässä kysymyksessä, se johtuu siitä, että tällä hetkellä ei ole mitään harmonisointia tietosuojan suhteen EU:ssa. ssa ja meillä on hiukan erilaisia sääntöjä, kun katsotaan jäsenvaltioiden velvoitteita tietosuojakysymyksissä. Eli kaikki tämän ydin on se, että meillä on eroja erilaisten standardien välillä, joita eri jäsenvaltioissa sovelletaan. Ja tietysti täytyy olla rehellisiä. Tämä ei sataprosenttisesti takaa yhteen toimivuutta. Ja siihen pitäisi viime kädessä päästä. Täytyy muistaa, että yhteentoimivuuden standardit ja kriteerit pitäisi olla samoja kaikissa jäsenvaltioissa. Ja haluaisin vielä pyytää, että tietosuojapaketti hyväksytään mahdollisimman nopeasti, koska tätä keskustelua on käyty jo niin pitkään, ja se olisi palvelus kansalaisillemme. Kiitos. Interoperability, but you... No, te puhuitte sekä toimivuusratkaisusta, että esititte myös poliittisen lausuman tähän lopuksi, joka on aivan upea juttu näin torstai-iltapäivänä. Kiitoksia Mirjam, sanoi puheenjohtaja. Nyt on sitten komissiolle vielä pieni puheenvuoro tässä välissä. Much, um, uh, Kiitoksia puheenjohtaja, esittelijä, parlamentin jäsenet. Meillä oli niin paljon aikaa ja jäljellä, laadimme tällaisen lyhyen esityksen, mutta ehkä hyppäämme nyt sen yli ja mennään tähän kommentoimaan. Because today is a day when we've really done it on time. Niin, kyllä tässä pitää tulkkeja kunnioittaa, so tulkkeja kunnioittaa joten annetaan heillekin mukava päivä, joten puhukaa lyhyesti. The, uh, Mr. Lennart, for the comments on the... Ensin sitä mitä herra Lennart sanoi, kuinka tärkeästä ohjelmasta on kysymys, ja sitten puhuttiin tästä kiireellisyydestä. Me olemme samaa mieltä tästä odotamme kovasti yhteistyötä teidän kanssanne ja kun katsomme, miten tämä asia pääsee etenemään ja miten voidaan ottaa huomioon teidän esittämänne kommentit tietosuojasta. Ehkä yleisesti ottaen ilman, että mennään ihan täsmällisiin tarkistuksiin tai ehdotuksiin, joita teillä on se tekstistä, niin haluaisin sanoa vain sen verran, että hallinto- ja isäohjelman toiminta tulee noudattamaan 41-2001 asetusta se on periaatteena. Sitten kaikki tutkimukset ja muut ohjeistoiminta ottaa huomioon tietosuojelun ja se liittyy kaikkeen. Puhumme tästä mukaan sisäänrakennetusta henkilöllisyyden suojelusta. Sitten tietosuojasta sitten täällä on, puhutaan välineistä, joita kehi, olemme kehittäneet isäohjelman yhteydessä. Niitä ei tulla käyttämään komissiossa, eikä EU tule niitä käyttämään. Kyse on käytöstä jäsenvaltioissa. Ja tässä olemme varmistaneet sen, että on suuntaviivoja siitä, miten jäsenvaltiot käyttävät näitä välineitä ja mukana on viittauksia ja muistutuksia kansallisesta ja EU-tietosuojalainsäädännöstä me varmistamme, että nämä suuntaviivat myös toteutuvat käytännössä ja niitä noudatetaan, kun käytetään välineitä ja järjestelmiä ja ratkaisumalleja, joita isa ohjelmaa tarjoaa. Tämä on tällainen yleinen puoli asia, mutta tietysti mielelläni keskustelemme teidän kanssa vieläkin enemmän, miten voimme täytäntöön panna tai vahvistaa tekstiä näissä kysymyksissä. Sitten vielä hiukan, Rovadali, kiitoksia teidänkin kommenteistanne tietosuojasta ja siitä, miten valvotaan sitä, mitä, mikä on onnistunutta toimintaa ollut aikaisemmin ja mikä on ollut vähemmän onnistunutta toimintaa. Tässä viittaisin avainindikaattoreihin. Niistä on pitkä luettelo itse lainsäädännössä jo. Käsitellään eri kysymyksiä. Meillä on myös väliaikaisarviointi, loppuarviointi. Tämänhetkisessä isäohjelmassa nämä on myös tehty ja tämän tekee kaksi kertaa vuodessa tapaava isäkomitea. Nämä, näitä kysymyksiä valvotaan todella tarkasti. Sitten joka kuukausi on tällaista verkkovalvontaa, siihen voivat eri tahot osallistua. Meidän, me haluamme toimia avoimella tavalla, kun toteutamme kaikkia toimenpiteitä ja välineitä. Sitten näihin avainindikaattoreihin tällä hetkellä näihin mukaan liittyy myös mittaaminen, valvonta, varmistetaan, että toimenpiteet hyödyttävät käyttäjiä Tämä liittyy näihin avainindikaattoreihin ja mm, nyt haluaisin lopettaa puheenvuoron tähän ja odotan jatkossakin hyvää yhteistyötä. Kiitos. Kiitokset, että piditte tämän esityksen näin lyhyenä, mutta se oli kuitenkin kattava. Edustaja Lennart, jos mitä lisäkommentoita vai ole. Ja kiitoksia teille. Tämä lausuntoluonnos esitetään 5.3.2015. Kiitoksia kollegat. Onko muita asioita? Ei. Näin kokous on päättynyt. Kiitoksia.